Ja meine sehr geehrten Damen. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, haluaisin aloittaa nyt tämän päiväisen kokouksemme. Ensinnäkin esitystä luonnos. Voidaanko se hyväksyä? Se hyväksytään, ellei kukaan ilmoita vastalauseesta. Haluaisin myöskin todeta, että poikkeuksellisesti koordinaattorin kokous järjestetään organisatorisista syistä huomenna tiistaina 9.10. Siksi huomenna äänestykset aloitetaan poikkeuksellisesti vasta kello 10. Eli mitään vastalauseita voidaan hyväksyä 4. ja 5. päivä toukokuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan. Tänään paikalla on kaksi ryhmää. Ensinnäkin tervetuloa että 16 jäsenelle, jotka tulevat Ruotsin Riksdagenin liikennevalikunnasta. Tervetuloa Euroopan parlamentin vieraiksi. Und dann hat Monsieur... Ja Michel Ricci puolestaan on kutsunut paikalle 10 Fédération Nationale de Transport järjestön edustajaa Picardin maakunnasta. Tervetuloa myöskin tälle valtuuskunnalle. Nyt sitten ensimmäiseen varsinaiseen asiakohtaan. Kyse on maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisestä. Esittelijä on Elzbieton Katarjina Lukacivitska. Ja ainakin hänen saman tien puheenvuoron. Mutta kenties, missä hän muuten on? Missä esittelijä luuraa tuolla? Olkaa hyvä. E, panie Przewodniczący, na początku chciałabym bardzo e, gorąco podziękować e, wszystkim posłom. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille kaikista kommenteista, joita olen saanut laatiessani tätä mietintöä. Voitte uskoa minua, kun sanon, että olen pyrkinyt ottamaan huomioon kaikki kysymykset ja kommentit, ja toivon mukaan ne löytyvät myöskin lopullisesta mietintöluonnoksesta teitä tyydyttävällä tavalla. Voisin muistuttaa teitä siitä, että asetus muuttaa kahta olemassa olevaa asetusta, jotka liittyvät tyyppihyväksyntään ajoneuvojen osalta. Silloin kun on kyse epäpuhtauspäästöistä, kyse on euro 5, euro 6 kevytajoneuvoista ja tyyppihyväksynnästä, joka liittyy moottoriajoneuvoihin ja niiden epäpuhtauspäästöihin. Kyse on myöskin suurista raskaista ajoneuvoista. Tavoitteena on parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä ja vähentää samalla epäpuhtauksien päästöjä. Samalla pyritään purkamaan byrokratian taakkaa auton valmistajien suunnalla. Tarkistuksia on tullut yhteensä 45 tähän tekstiin. Mikä teillä on mitäkin, mitään epäilyks, epäily, epäilyksiä vielä? Tulki korjaa tarkistuksen 54 esimerkiksi bensiinin osalta hiilidioksidi ekvivalentti asia on hoidettu. Jotkut halusivat tästä tämän delegoidun säännöksen pois, ja jotkut vetosivat halusivat verrata komission sen puolesta, että menettely hoidettaisiin normaalin lainsäädäntömenettelyn avulla. Kuten sanottua, tämä asia on äärimmäisen tekninen luonteeltaan. Kaksi kompromissiehdotustakin on tehty. Yksi niistä liittyy metaaniin. Eri ryhmiä kuultuani päätin, että vetoamme komissioon sen osalta, että tästä saataisiin asetus. Se, kun ensimmäistä keskustelua analyysit on suoritettu ja on kuultu myöskin alan teollisuutta ja muita sidosryhmiä, pitäisi komission ryhtyä tasa Lisäksi pitäisi ottaa huomioon tämän lainsäädännön vaikutukset, vaikutusarviointia pitäisi tehdä. Lisäksi hiilivetyjen käytön vähentäminen on tavoitteena ja kaasun käytön mahdollistaminen. Tavoitteena on se, että kuluttajan kiinnostus lisääntyisi myöskin kaasukäyttöisten autojen osalta. Tarkoituksena on vähentää myöskin dieselin suosiota, dieselajoneuvojen suosiota, tai lisätä dieselajoneuvojen suosiota, tulkkikorjaa. Koska diesel aiheuttaa niin ikään päästöjä. Rajaralla halutaan myöskin muuttaa lainsäädäntöehdotuksen kautta. Jotkut lainsäädäntöön, lainsäädännön osalta ovat vanhentuneita, joitakin kappaleita otan kokonaan pois, jotka liittyvät uusiin raja-arvoihin. Minun pyrkimyksenäni on muuttaa raja-arvoja, mutta en halua, että ne kokonaan sieltä poistetaan. Ensin täytyy varmistaa, että tällä ei ole mitään haitallista vaikutusta ilmastoon ja päästöihin, jotka aiheuttavat ilmastovahinkoja. Koordinaattorit ovat kokoontuneet ja keskustelut on käyty myöskin komission edustajan kanssa. Keskusteluissa on otettu esiin kaikki kysymykset, jotka minulle on toimitettu. Olen pyrkinyt tarkastelemaan kaikkia huomioita ja kysymyksiä, jotka minulle on tullut tietoisuuteeni. Ja olen käynyt hyvin monia keskusteluita ja ottanut eri näkemykset huomioon. Esimerkiksi auton valmistajien huolet ja toivon mukaan tämä kompromissi on sellainen, joka te voitte hyväksyä. Danke sehr. Kiitoksia paljon. Nyt sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoroja. Kristiina Revo. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle tästä varsin rikastuttavasta yhteistyöstä. Minä en ollut mukana ensimmäisessä kokouksessa, mutta saimme menetetyn ajan kiinni ja asiat hoidettua. Mitä tulee komission ehdotuksen, on tärkeää ymmärtää, että eurooppalaiset normit, mitä tulee saastuttaviin ainesoseihin, niin tässä ollaan puuttumassa ilmanlaatuun, joka aiheuttaa merkittäviä terveellisiä ongelmia. Minä haluan kiittää tästä ehdotuksesta, joka vie oikeaan suuntaan niin komission kuin mietinnön suunta on oikea. Tässä ollaan vähentämässä tyyppi päästöjä ollaan vähentämässä, jotta kaupunkilodin ilmanlaatu saadaan parannettua. Lisäksi on tärkeää, että saadaan markkinoille vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä kulkuneuvoja. Tämä auttaa Eurooppa saavuttamaan päästövähennystavoitteensa liittyen hiilidioksidin. Minä haluaisin kuitenkin tehdä kommentin liittyen muutaman kohtaan. Minä jätin useita tarkistuksia, jotta voitaisiin tehdä testejä, joita katsotaan, että tässä todellakin heijastetaan näitä todellisia käyttöolosuhteita, sillä valmistajien suht, tekemät testit eivät välttämättä todista, mikä on todellinen tilanne. Olen myös tietoinen siitä, että komissio on alustanut jo töitä, jotka menevät tähän suuntaan, mutta on tärkeää, että tehdään viittaus näihin todellisiin olosuhteisiin ja niissä tapahtuvat testit, mitä tulee metaanilaskuun, metanin mukaan laskemisen mukaan hiilidioksidipäästöihin, niin tässä menossa väärään suuntaan, jotta voitaisiin todellakin edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kulkuneuvojen käyttöönottoa. Minä olen pyytänyt, että komissio ei ottaisi metaanivastaavuutta mukaan delegoidun säädöksen avulla, vaan että tässä tehtäisiin lainsäädäntö ehdotus, kun on kuultu asianomaisia sidosryhmiä. Se, että metani otetaan mukaan hiilidioksidipäästöihin, niin tämän on tapahtuva Euroopan lainsäädännön mukaisesti liittyen hiilidioksidipäästöihin, jota tullaan tarkistamaan vuonna 2016 komission ehdotuksessa, niin minä haluan myös kiittää esittelijä EcoDriving tarkistuksesta. Olisi parempi, että delegoidut säädökset muutetaan lainsäädäntöehdotuksiksi, kun tässä ollaan tekemässä typpirajoituksia muun muassa, mitä tulee typpidioksidi rajoituksiin, niin nämä eivät varmasti olisi kovinkaan rakentavia. Me olemme varmasti tämän perustan suhteen yhtä mieltä, mutta olen sitä mieltä, että delegoidut säädökset ovat tehokkaampia, jotta tässä mahdollistetaan se, että parlamentti käyttää vetoikeuttaan ja demokraattista tarkkailuoikeuttaan, mikäli nämä eivät sovi sille. Minä olen myös ehdottanut, että komissio tekee takarajan, jotta nämä voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Kiitos. Next is Jackie Foster. Jackie Foster seuraavana. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös esittelijälle oikein kattavasta palautteesta tähän mennessä. Olisi erittäin mielenkiintoista tietää, mitä ympäristövaliokunta tämän mietinnön osalta on lausunut. Yleisesti ottaen me tuemme vahvasti sitä. Mehän nyt tällä hetkellä ta- tarkastelemme pikemminkin yhteispäätösmenettelyä kuin delegoituja säädöksiä. Me emme tukeneet delegoituja säädösten prosessia, se ei ole asianmukainen tässä. Muutama seikka vielä. Me emme tue joitakin kompromissitarkistuksia. No, jotkut niistä ovat mielestäni ihan ok ja kenties jotakin niistä voimme tukea, mutta meillä on ongelmia sellaisten tarkistusten osalta, jotka viittaavat uusiin päästörajoihin, hiilidioksideja ja muiden päästöjen osalta alhaisissa lämpötiloissa. alhaisten lämpötilojen päästöt, ne eivät meidän mielestämme EU-ssa ole mitenkään merkittävä asia, joten me emme tue näitä tarkistuksia, koska tähän ei ole mitään todisteita. Ja se toinen tärkeä alue ovat nämä määräykset, jotka liittyvät näihin polttoaineen kulutusmittareihin ja vaihtamisopastimiin ja niiden hyötyihin. Näiden osilta meillä on ongelmia. Nyt riippuen siitä, miten tarkistusten käy, me tarkastelemme, voimmeko tukea tätä lausuntoa. Tämä on hieman harmillista, koska jotkut näistä alkuperäisistä periaatteista ö, olivat meille kyllä ihan sopivia, mutta nyt on ihan mielenkiintoista nähdä, miten tälle Envivaliokunnassa käy. Tämä on varsin monimutkainen lainsäädäntö Kiitokset vielä kerran esittelijälle. Gesine Meissner. Gesine Meissner seuraavana. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle. Asia on hyvin tekninen, tämä pitää paikkaansa, mutta siitä huolimatta se on erittäin tärkeä, koska kyse on siitä, kuinka päästöjä voidaan välttää ja estää liian epäpuhtauksien pääsemistä ilmaan tässä olisin lähtenyt hieman eri teille kun nyt sitten. Me katsomme, että metani ei kuulu tähän mukaan. Metani on kyllä kasvihuonekaasu, mutta tässä on kyse epäpuhtauksista eikä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Ympäristövaliokunnassa on pohdittu sitä, pitäisikö metani yleisesti ottaa mukaan, koska se vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Se pitää kyllä paikkansa, mutta ei se ole haitallista ihmisille, ei se ole siksi epäpuhtaus. Tässä täytyy tehdä ero välille, koska Nythän on kyse epäpuhtauksista, tai sitten pitää ottaa mukaan myös hiilidioksidipäästöt, mutta ei kasvihuonekaasupäästöjä kauttaaltaan. Ja tämä olisi merkittävä politiikan suunnan muutos. Ja kun tarkastellaan erilaisia vaikutusarvioita, jotka olisivat pakollisia tämän mukaanottamisen myötä, niin minä en ole tästä samaa mieltä. Kompromissi yksi on asia, jota emme voi tukea. Kompromissi ykkösessä Alden jäsenet, ei pelkästään minä, Olemme tehneet tarkistuksia, joita ei otettu huomioon tässä kompromississa. Me katsomme, että erilainen tie olisi tässä oikea. Me katsomme, että meitä metaanipäästöjä niin täytyy kyllä vähentää, mutta tässä asiassa sillä ei ole mitään osa ja arpaa metanilla. Oikeastaan on kyse siitä, että komissio nyt saa enemmän valtaoikeuksia delegoitujen säädösten kautta. Ja kun on kyse raja-arvoista, joista on neuvoteltu yhdessä parlamentin ja neuvoston välillä. Uskon, että delegoitujen säännösten osat voivat sanoa vain kyllä tai ei, ja mikäli delegoidut säännökset hyväksytään, mieltä meni hyvinkin paljon valta, valtaa ja oikeuksia. Tässä tapauksessa parlamentin mahdollisuus vaikuttaa asioihin rajoittuisi. Yhteispäätösmenettely on parempi tässä kuin delegoidut säädökset. Sitten itse asian ja pakolliset polttoaineen kulutusmittareita. Katsoimme, että suurimmassa osissa ajoneuvoja, esimerkiksi hyötä ajoneuvossa on hyväkin asia valmistajan kanssa, mikä tällaisia on. En ymmärrä, miksi ne, tätä ei voi tehdä vapaaehtoiseksi tää, tätä asiaa. Miksi pitää nyt väkipakolla ottaa käyttöön? En näe tässä, miten mielekästä tämä olisi ja miten sanoisin tämän oikea todelliset päästöt pitäisi ottaa tässä huomioon sosialistikollega totesi, että komissio on kehittämässä tekstisyklejä sen tarkastamiseksi, kuinka todellisissa ajo-olosuhteissa voidaan simuloida päästöjen syntymistä. On kenties mielekästä, että komissio tekee työnsä päätöksiä ja sitten vasta katsotaan, mitä käteen jää, ja vasta sitten ryhdytään keskustelemaan näistä arvoista. Komission työ voitaisiin siinä yhteydessä ottaa huomioon. Nämä asiat liittyvät toisiinsa ja ryhmäni kollegat ovat samaa mieltä tästä kuin minäkin. Me tulemme tässä äänestämään eri tavalla kuin esittelijä, vaikka hyvin tiedän, että hän on kyllä ponnistellut sen puolesta, että mielekäs ratkaisu löydettäisiin ja parannuksia saataisiin ilman laatuun. Ilman laatuun silloin, kun on kyse hyötäjoneuvoista ja niiden päästöistä. Ilöinen. Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hyvin teknisen raportin, hyvin teknisen kokonaisuuden hallitusta hoidosta. En lähde läpikäymään erityisesti amendmentteja, niistä on löydetty se kompromissi, mikä varmasti on löydettävissä ja kaikki ryhmät eivät edelleenkään ole samaa mieltä, mikä on hyvin ymmärrettävää, kun kysymys on hyvin hyvin haastava ja vaikea. Yleisesti voisi todeta, että tämä lainsäädännöllinen ja teknologinen kokonaisedistys on hyvin tärkeä elementti liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mutta meidän ei sovi tuudittautua yksin sen varaan. Me tarvitsemme edelleen ratkaisuja kaupunkisuunnittelun, liikkumistarpeen vähentämisen, joukkoliikenteen, kimppakyytien, koko kokonaisuuden hallitun käyttöönoton osalta. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että meillä liikennesektorilla on ennen Pariisin ilmastokokousta COP21 selvillä, mitä ala ja me kaikki yhdessä olemme valmiita tekemään ympäristömme ja ilmastomme tulevaisuuden puolesta. Meidän on jokaisen muistettava se, että tällä hetkellä liikenteen päästöt, myös ilmanlaatupäästöt, tappavat jo enemmän ihmisiä kuin itse liikenneonnettomuudet, eli emme ole mitenkään yksinkertaisen, mitättömän tai pienen asian kanssa tekemisissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Danke sehr, jetzt Keith. Kiitoksia. Seuraava puheenjohtaja. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Kaikkien ilmansaasteiden vähentäminen alkulähteillä täytyy olla prioriteettina tässä ja mitä tulee euro 5 ja euro 6 standardeihin, niin niiden äh, uudelleen tarkastelu antaa meille erittäin tärkeän mahdollisuuden toimia juuri näin. Mutta kuten viime kerralla mainitsinkin, komission ehdotuksessa ei mainita mitään toimia, joilla itse asiassa voitaisiin vähentää päästöjä. Komission tekstissä on vain joustovälineitä jäsenvaltioiden käyttöön. Minä arvostan, minä kyllä ymmärrän, että täällä on erilaisia tuen tasoja, mutta meillä on näitä polttoaineen kulutusmittareita ja vaihtoopastimien vaihtoopistamia, kuten esittelijä on esittänyt täällä, mutta emme voi hyväksyä tätä. Nämä ovat vain osa tätä kokonaisuutta, jolla voidaan vähentää ilman saasteita. Ja kompromissi ykkönen, siinä sanotaan, että tässä pitäisi käyttää hiilidioksidiekvivalenssia. Ja näiden puitteissa myös mitata sitä tällä tavalla uusille matkustaja-ajoneuvoille. Me emme voi tukea tätä kompromissia. Sitten kompromissi kaksi. Emme usko, että makasuajoneuvot, niille pitäisi antaa minkäänlaisia poikkeuksia päästörajojen suhteen. Tämän vuoksi me emme voi tukea kompromissikakkosta. Siinä hän on mukana kasvua ajatellen tällaisten maakaasuajoneuvojen kokonaispäästöjä. Kiitos pohjat. Oh. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. On aivan selvää, että säästeongelman ratkaisu ei voi olla niin yksinkertainen. Näin yksinkertainen, koska selkeästikin halutaan päästä kohti uusiutuvia energialähteitä. Kaikki tämä on itsessään selvää, joten en tästä sano enempää. Tässä mietinnössä katsomme, että on ihan asianmukaista viitata siihen, että metaanit otetaan huomioon, kun lasketaan päästöjä väliaskeleina. Katsomme kuitenkin, että eräs ongelma tässä on, on mikä täällä jo mainittiinkin, eli käytetty menetelmä, delegoidut säädökset. Lukuiset ryhmät ovat tähän jo viitanneet. Valitettavaa kyllä. En usko, että että kun on kyse päästöistä, meidän pitäisi pyrkiä viemään parlamentilta osa sen päätöksentekovallasta pois. Tämä olisi täysin tavoitteiden vastaista, joten meidän pitäisi tässä noudattaa normaalia lainsäädäntömenettelyä sen sijaan. Tästä syystä olemme tehneet joitakin tarkistuksia, joissa peräänkuulutetaan uusia lainsäädäntöehdotuksia komissiolta. Mitään varsinaista vaikutusarviota ei ole tehty, vaan tämä on hyvin yleinen vaikutusarvio pelkästään. Siksi varjoesittelyiden kokouksessa otin tämän esiin. Valitettavaa kyllä, tämä epävarmuustekijä on edelleenkin mukana tekstissä. Tästä syystä olemme tehneet tarkistuksia, jotka menevät juuri tähän suuntaan, joka mainitsin. No, Täällä on vielä kolme puhelistalla. Piper ja Kuun. Piper, Sipul ja Kuun. Pyydän, että puhutte vain minuutin verran, koska tänään on suuria aikapaineita. Markus Piipper. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on erittäin kunnianhimoinen hiilidioksidipäästötavoite autoalalla ja liikennealalla muutenkin. Täytyy sanoa, että Euroopan kilpailukyky, Euroopan talous osittain tästä kärsivät. Tavoitteiden täytyy olla sellaisia, että niihin voidaan päästä. Kun on tehty laskelmia seuraaville vuosille, ja nyt viittaan tässä kompromissiin yksi, niin siinä pitäisi ottaa tämä asia esiin ilman metania. Mikäli metani otetaan mukaan, niin täällä on suhteellisen vähän tekemistä varsinaisen polttoprosessin kanssa. Mutta aina kun tehdään laskelmia, tulevaisuutemme, teollisuutemme tulevaisuus on vaakalaudalla. Mietinkin tässä, pitäisikö tässä tasapainota ympäristö huolet ja toisaalta liikennealan huolet. Mehän emme ole mikään ympäristövaliokunta. Siksi kun tulevilla vuosia tehdään laskelmia, niin eri valiokunnassa tietystikin pyritään ponnistelemaan tämän kompromissi ykkösen purkamiseksi. Olen tästä Tismaisella mitä mieltä kanssa. Jens Nilsson seuraavana. Tack så mycket. Jag ska säga en sak som jag tror jag sa vi hade, när vi hade första diskussionen. Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että tämän aihepiirin, josta puhumme jo näissä alustavissa keskusteluissa, kun puhutaan päällekkäisyyksistä ympäristövaliokunnan kanssa, meidän tulee määritellä raja-arvoja, jotka ovat tiukkoja siten, että me saamme yrityksiä siirtymään tiettyyn suuntaan, oikeaan suuntaan. Ja kun työskennellään näiden teknisten asioiden suhteen ja pyrimme sääntelemään kaikkia eri tekniikassa olevia kohtia, niin me saatamme hankaloittaa innovaatioita. Tiukemmat raja-arvot tekevät sen, että innovaatioita saadaan aikaiseksi. Ja sellaiset asiat, joista meillä ole tietoisia, niin olemme nähneet, että ne todellakin toimivat, kuten vaikkapa aurinkovoima. Joten minä olen sitä mieltä, että meidän ei tulisi säännellä liikaa, mitä tulee tähän tekniseen tasoon. Jep, Werner Kuhn. Werner Kuhn. Kiitos puheenjohtaja. Kenties vain yksi lisähuomio. Tämä asia liittyy ilman epäpuhtauksiin ja ympäristöön ja terveyteen. Kyse on epäpuhtauksista, jotka aiheuttavat terveyshaittoja. Kyse on kaasu- ja hiukkaspäästöistä. Teknisiä toimia on jo suurempien hiukkasten vältämiseksi. Raja-arvot täytyy asettaa typpi dioksidi NOx esimerkiksi on erittäin haitallinen terveydelle polttoprosessissa. Näitä päästöjä pääsee ilmaan 20 prosenttia ilmasta on typpeä ja 20 prosenttia on happea ja sen hiilimonoksidi. Sekin löytyy päästöistä. Sekin on polttokaasu ja senkin päästöitä täytyy vähentää. Hiilimonoksidi on ihmiselle haitallista. Ja näistä asioista meidän pitäisi puhua tämän asian yhteydessä. Jo vuosien ajan, vuodesta 2011 eteenpäin, on puhuttu niin sanotusta raja arvoista se on kuin pienestä hyötyajoneuvoista. 125 grammaa on asetettu raja-arvoksi per kilometri kevyitä hyötyajoneuvoa varten 225 litraa diiseliä tai bensiiniä korkeintaan – tämän rajanarvon kohdalla. Tämä on tämä tekninen standardi. Ja se metan, metani, se voidaan laskea hiilidioksidiekvivalentteina, koska aina kun vähentään hiilidioksidipäästöjä, ja kun hiilidioksidia poltetaan, se muuttuu vedeksi. Mutta tämä ei kuulu tähän asiaan. Ja Sitten nyt tuossa kappaleessa pitäisi se viitata komissioon, ei niinkään tässä itse leipätekstissä. Anna. Nyt minun on pakko keskeyttää, koska mä epäreilu muita puja kohtaan. Kyllä minä olen kärsivällinen ihminen, mutta jossakin tulee raja vastaan. Ei tuosta kukaan mitään tajunnut. No, komission edustaja seuraavana. Thank you very much, Chairman. Uh, good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Komission puolelta meillä ei ole mitään erityiskommentteja. Haluaisin kiittää esittelijää kaikista tarkistuksista, joita on esitetty. Uskon, että nämä menevät aivan oikeaan suuntaan. Ja näillä on yhteinen nimittäjä. Eli komission ehdotus päästöjen vähentämiseksi, samoin kuin Äh, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Me odotamme innolla huomisen äänestyksen tuloksia täällä valiokunnassa. Kiitos. Jetzt nochmal die Berichterstattung. Ja nyt sitten vielä esittelijä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gdybym mogła, to bym każdemu przychyliła się do, do, do, do Państwa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen ottamaan huomioon kaikki teidän kommenttinne, tai pyrin kyllä, mutta tämä tiedetä kaikki, että Itämällä on mahdollista. Ensinnäkin kompromissi ykkönen ja metaani siitä toteaisin, että meillä on delegoituja säännöksiä. Miisalta olemme todenneet ei. Haluamme komissiolta vaikutusarvion ja tämän jälkeen sitten haluamme kuulla alan teollisuutta ja muita sidosryhmiä. Joten tulevaisuudessa aina kun komissio kuvittelee, että se voi mennä pidemmälle kuin itse ehdotus, niin sitten voidaan tällaiset pyrkimykset aina torjua. Toivoisin, että te kaikki mahdollisuuksien mukaan tyytyisitte nyt tehtyyn kompromissiin. Lämpimät kiitokset kaikille, jotka auttavat minua tässä työssä, varsinkin varjoesittelijöille. Kiitoksia kaikista huomiosta, myöskin komissiolle. Ja, ich bedanke mich auch. Minäkin kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä ja muita, jotka osallistuvat keskustelun. Äänestys toimitaan huomenna kello 10 eteenpäin. Nyt sitten seuraava asia esityslistalla. Kyse on Latvian liikenneministerin puheenjohtajuuskauden päätelmistä. Herra Andris Mattis on tullut paikalle. Tervetuloa. Me odotamme innolla, mitä sanottavaa teillä on. Olkaa hyvä. Paldies, eh, priekšsēdētāji Krāmerkungs. Dāmas un Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Arvot parlamentin jäsenet, on suuri ilo olla täällä kertomassa teille, mitä on saavutettu Latvian puheenjohtajuuskaudella liikenneministeriön neuvostossa. Luxemburgissa viime viikolla hyväksyttiin yhteinen lähestymistapa liittyen teknisiin vaatimuksiin koskien sisävesien aluksia niin valtio kuin jäsenvaltiot tekivät hartiavoimin töitä, jotta saatiin parannettua tätä ja saatiin integroitua myös teknisen asiantuntijakomitean eli CSNin lähestymistapa tähän asiaan. Kesäkuun alussa Renin ja varrella olevien jäsenvaltioiden komitea hyväksyi tämän CS, niin lähestymistavan ja tämä olikin tarpeen, jotta saataisiin vietyä eteenpäin tätä tärkeää lainsäädäntöaloitetta. Olen tässä varma, että tulevan puheenjohtajavaltio Luxemburg voi edesauttaa neuvostoa ja parlamenttia – saamaan aikaiseksi yhteisymmärryksen, jotta saamme edelleen edistettyä näitä sisävesijärjestelmiä. Latvia puheenjohtajavaltiona on myös edennyt rautatieasioiden kanssa. Meidän oli helppo jatkaa työtämme, kun Italia puheenjohtajavaltiona saavutti parlamentin kanssa yhteisymmärryksen, jotta me Lisäksi pystymme panemaan täytäntöön näitä tiettyjä tieliikenteeseen liittyviä lainsäädäntö asiakirjoja, joiden tavoitteena oli parantaa tieturvallisuutta Euroopassa. Kun puhutaan tieturvallisuudesta, minä haluaisin ilmoittaa teille, että ministerineuvostossa viime viikolla jäsenvaltiot saivat komissiolta luvan, kun käsiteltiin 2010-2020 tieturvallisuus Puitohjelman puolivälin arvioinnissa, niin Luxemburg aikoo myös käsitellä tieturvallisuutta koskien liikenteen valkoista kirjaa lokakuussa siis. Vielä näihin sisävesialuksiin, kun tapasimme ensimmäistä kertaa tammikuussa niin silloin halusimme saada tätä neljättä rautatiepakettia etenemään. Puheenjohtajavaltio on tehnyt paljon työtä rautatiepaketin kahden pääpilarin kanssa, ja tämä on mahdollistanut sen, että me olemme edenneet molempien pilarin kanssa. Tämä markkinapilari rautatiepaketissa – niin me olemme jatkaneet Italian aloittamaa työtä. Me arvioimme useita kompromissitekstejä liittyen besoon ja radanhallinta-asioihin liittyen. Koska tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen asia maaliskuun liikenneministerin neuvostossa, minä pyysin kollegoja antamaan meille hieman toiveita sen suhteen, kuinka tämän asian suhteen tulisi edetä. Tässä halutaan pitää itsenäisenä näitä rataverkoston hallintajärjestelmiä ja perustuen jäsenvaltioiden toiveisiin ja ohjeisiin tätä työtä jatkettiin teknisellä tasolla ja me onnistuimme löytämään ratkaisun avoimiin asioihin. Työskentely meidän puheenjohtajakauden aikana perustuu osallistui kompromissiteksteihin, ja ne ovat ensimmäiset kompromissitekstit, jotka on julkaistu sen jälkeen, kun koko paketti julkaistiin 2013. Näitä arvioitiin liikenneministerin neuvostossa, ja kollegat totivat minulle, ja tämä oli minulle suuri ilonaihe, niin tässä oltiin sitä mieltä, että tämä on merkittävä askel kohti ratkaisua ja jäsenvaltiot ovat valmiita jatkamaan ponnisteluja. Olin kiitollinen siitä, että Luxemburgin liikenneministeri Baus on jatkanut keskustelua näistä poliittisesti arkaluonteisista asioista siten, että tässä päästään yhteisymmärrykseen ei ainoastaan neuvostossa, vaan myös parlamentin kanssa saataisiin aikaan yhteisymmärrys tämän vuoden aikana. Mitä tulee tähän tekniseen puoleen, niin me olemme löytäneet ratkaisun valtaosan avoimista asioista. Ja nämä ratkaisut ovat sellaisia, joita teollisuuden ala myös tukee. Minä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni. Minä haluan puheenjohtajan valtion nimessä kiittää teitä, teidän eri tiimejä. Me olemme työskennelleet erittäin vaikean poliittisen ja teknisen asian kanssa. Meillä on yhdeksäs kolmikantaneuvottelu tulossa. Toivottavasti tämä on viimeinen delegoituihin ja täytäntöönpanosäädöksiin ja siirtymäkausiin liittyvät seikat ovat nämä viimeiset esteet, jotka on selvitettävä ennen kuin saavutamme yhteisymmärryksen. Arvon puheenjohtaja, esittelijät ja varjoesittelijät, koskien tätä rautatiepakettia, Hyvät jäsenet, viimeisten kuukausien aikana me olemme päässeet tähän ratkaisevan hetkeen. Tiedän, että nämä viimeiset askeleet tulevat olemaan vaikeita kaikille osapuolille, mutta nyt on kuitenkin oikea aika saavuttaa ratkaisu. Meidän on muistettava, mikä on tämän teknisen puolen sopimuksen saavuttamisen tavoite. Me haluamme helpottaa teollisuuden toimintaa. Meidän on pidettävä mielessä, mikä on tilanne Euroopan unionin ulkopuolella. Näin ollen toimielinten on tuottava kaikin voimin rautatieteollisuuden alaa Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, minä uskon, että tämän viikon kolmikantaneuvotteluissa on mahdollista saavuttaa yhteisymmärrys. Lento, liikenneasiat neuvostossa. Minä haluaisin tuoda esille, että vaikeuksista huolimatta Latvia puheenjohtaja valtiona jatkoi lentomatkustaja oikeuden, oikeuksien suhteen. Tämä oli asia, jonka käsittely alkoi Liettuan puheenjohtajakaudella. Ja me jatkoimme ponnisteluja, jotta saisimme avoimet asiat käsiteltyä ja löytäisimme yhteisymmärryksen. Me etenimme merkittävästi keskustelujen aikana. Kuitenkin Huolimatta saavutetuista kompromisseista, niin muun muassa kompensaatioihin liittyvät asiat jatkolentojen myöhästymisen yhteydessä ovat vielä avoimia. Gibraltar-asia on myös edelleen avoimena. Ja minä toivon, että tämä Gibraltariin liittyvä asia saadaan käsiteltä mahdollisimman nopeasti. On löydettävä ratkaisu, joka turvaa teollisuuden mahdollisuudet ja matkustajien oikeudet. Tämä Gibraltarasia ei mahdollistanut etenemistä ja toisaalta samaan aikaan lento matkailuteollisuuden alalla on jatkuvasti vaikeuksissa. On katsottava, mitkä ovat strategiset painopistealueet. Me järjestimme tähän liittyen lounaskokouksen ja tuolloin me käsittelimme kolmea päivän polttavaa aihetta. Ensimmäinen sisäinen ja ulkoinen Euroopan ilmailu mm, kilpailukyky, se kuinka ilmailu liittyy kasvu- ja työllisyysagendaan ja eri järjestelmien yhteentoimivuus. Tähän ensimmäiseen aiheeseen liittyen Ministerit äh, tuovat esille hallinnollisen taakan ja lisäksi julkisen tuen yrityksille ja lentokentille. Lisäksi on tärkeää, että infrastruktuuri pystyy käsittelemään oikeaa määrää, pystyy hallitsemaan oikean kapasiteetin, jotta voidaan viedä ilmailu eteenpäin. Lisäksi puhuttiin siitä, kuinka voidaan maksimoida vaikutus työllisyys- ja kasvuagendaan, on edistettävä teknologioita, tutkimusta ja lisäksi on parannettava ilmailuinfrastruktuuria. Investointeja ilmailuinfrastruktuuriin. Lisäksi sisäinen ja ulkoinen yhteentoimivuus on kriittisen tärkeä, jotta ilmailua saadaan kehitettyä. Se on tärkeää ei ainoastaan siksi, että voidaan parantaa näitä Euroopan unionin merkittäviä hubeja, vaan yhteentoimivuus ja yhteydet Euroopan syrjäisemmille alueille, niiden on oltava kunnossa. Yhteis, komissio on korostanut kuluvaa vuotta Jumalan vuodeksi ja toivomme, että komissio kiinnittää huomiota myös näihin strategisiin tekijöihin jäsenvaltioiden kannalta. Miettämättömät ilmailualukset äh, ja kaikki niihin liittyvät mahdollisuudet. Tähän liittyen Latvia järjesti konferenssin Riigassa ja yhdessä teollisuuden korkeiden edustajien kanssa. Tuolloin on mahdollista keskustella niistä haasteista, joita tämä kasvava teollisuuden ala tulee kohtaamaan. Niin kutsuttu Riikan, Riikan julistus hyväksyttiin ja uskomme, että tämä tulee olemaan merkittävä tekijä lainsäädännössä koskien tätä alaa. Lisäksi työskentelimme turvallisuussopimuksen kanssa niiden ilmailuun Yhdysvaltojen kanssa ja keskustelimme myös Brasilian kanssa ilmailuun liittyvistä asioista ja siitä, kuinka Kroatia otettaisiin mukaan useisiin olemassa oleviin sopimuksiin. Usea liikenneministerin kokous järjestettiin ja myös Riikan, Riikan julistuksen hyväksyminen osoittaa, kuinka jäsenvaltiot ovat valmiita löytämään eri liikenneratkaisuja muun muassa Euroopan ja Aasian välillä. Liikenneministerineuvoston aikana puhuttiin kuinka, siitä, kuinka tärkeää toimivat liikenneyhteydet ovat, varsinkin kun kauppa Euroopan ja Aasian välillä kasvaa jatkuvasti. Ilma ja maa käytävät ovat tärkeitä ja ne ovat olla tärkeitä lisäyksiä olemassa oleviin liikennejärjestelyihin. Liikenneministerit korostivat äh, mannerten välisiä rautatieyhteyksiä, jotta voidaan korostaa TNT-liikennejärjestelmien ja käytävien tärkeyttä, niin me järjestämme ministerikeskustelun tähän liittyen. Investoinnit ovat eräs pilari vuotuisessa kasvuselvityksessä ja Tähän on kiinnitetty huomiota, kun on tehty puolivälin arviointia liittyen 2020-strategioihin ja eurooppalaisen ohjausjaksoon. Investoinnit ovat tarpeen, jotta voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua. Tämä oli liikenneministerille hyvä mahdollisuus keskustella näistä ongelmista laajemmassa asiayhteydessä. Junckerin suunnitelma on erityisen tärkeä liikennealalle. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että liikennejärjestelyt ovat merkittävästi esillä esiden suhteen. Esi saada toivottavasti jo syksyn aikana valistettua käyttöön. Minä haluaisin myös muistuttaa, että teen, te verkosto keskustelut vaihtoehtoisten energialähteiden käyttö on esillä Riikassa. Ensi viikolla me järjestämme komission kanssa TNT-päivät, jossa käsitellään näitä tärkeitä aiheita. Lopuksi minä haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä, haluan kiittää puheenjohtaja Krameria hyvästä yhteistyöstä. Ja toivottavasti tämän viikon aikana Latvian puheenjohtajavaltiona voi kantaa kortensa kekon, jota voimme ottaa viimeisen askeleen oikean suuntaan. Me haluamme myös toivottaa kaikkia hyvää tulvalle puheenjohtajavaltiolle Luxemburgille. Kiitos paljon. Ja, vielen dank, herr minister. Kiitoksia paljon, herra ministeri. Ja kiitos äh, erityisesti siitä, että me olemme keskustelleet jo asiasta eli siitä, että rautatiepakettia koskevat kolmikantaneuvottelut muotoilut erittäin tyydyttävällä tavalla joitakin asioita, joita ottaa vielä kuntoon. ja Toivon tietystikin, että ratkaisu vielä löytyy. sen niin on kaikki voivat olla tyytyväisiä. Ja toivottavasti, että pääsette vielä tähän tavoitteeseen puheenjohtajakaudellanne. Sisältö on kuitenkin tärkeämpi kuin aika. Milloin tämä saadaan valmiiksi? Finn van den Kamp, koordinaattori, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia paljon. Ensimmäinen arviointikertomus Latvian puheenjohtajakaudesta on erittäin myönteinen. Tämän haluaisin sanoa selväksi, selvästi näin aluksi. Kuitenkaan ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa, eli karhunahka ei kannata myydä, kun karhu on ammuttu hollanniksi. Se, mitä tällä hetkellä nyt on nähty ja kuultu, tai mitä oltaisiin nähty ja kuultu, antaa syytä onnitella ministeriä viimeisestä puolivuotoskaudesta. Hän totesi, että he ovat pystyneet jatkamaan Italian tekemää työtä sen puheenjohtajakaudella, mutta en minä kuitenkaan ole että nähnyt tästä paljonkaan näyttää. Olen erittäin iloinen siitä, että ministeri aluksi viittasi sisävesiliikenteeseen. Me tarvitsemme sitä kipeästi. Tämä ei ole suosittu aihe teknisistä säännöksistä, kun on kyse esimerkiksi Reinin komissiossa ja Tonavan alueella. Nämä ovat erittäin merkittäviä asioita. Mitä sitten esirahastoon tulee? Ministeri viittasi viimeisissä sanoissaan strategisten investointien rahastoon ja siihen, että komissio suhtautuu kriittisesti rahaston rahoitukseen. Rahaston tar- täytyy kuitenkin saada varoja. Ja tulevalla puheenjohtajakaudella ja tulevalla puheenjohtajakaudella täytyy pyrkiä siihen, että liikennekin saa oman osuutensa näistä investoinnista. Sitten rautateista. Te sanoitte, että joitakin kovia pähkinöitä on vielä purtavana ensi keskiviikkona ja että joustavuutta neuvoston puolelta tarvittaisiin delegoituin säännöksiin ja myöskin siirtymäkausiin niin kenties mikä tämä onnistuu sitten tämä asia saadaan onnekkaasti päätökseen vielä. Kysymys kuuluukin, miksi ei ole vielä yhteistä lähestymistapaa perusa sopimusta poliittisesta pilarista? Olen kuullut teidän sanon tästä yhtä ja toista, mutta onnistutteko tässä sitten kesäkuussa? Tämä jää nähtäväksi. Mikäli onnistun sitten, täytyy luottaa Luxemburgin pyrkimyksiin. On traagista, että viimeiset puoli vuotta emme ole mitään saaneet tehtyä tälle asialle. Yhdistynyt kuningaskunta ja Espanja ovat tässä pistäneet kapuolta rattaisiin, mutta toivottavasti Luxemburg sitten kaudellaan pääsee tässä eteenpäin ja että he sitten saavat enemmän tässä aikaan. Haluan kiittää teitä yhteistyöhalukkuudesta ja nyt on jälleen kerran osoitettu, että pienet saavat usein enemmän aikaan kuin suuret maat. Danke sehr. Jetzt ist... Kiitoksia. Ertuks sitten. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Puheenjohtaja, arvoin ministeri, hyvät kollegat, omalta osaltani ja ryhmäni nimissä haluaisin kiittää teitä lämpimästi viimeisestä kuudesta kuukaudesta, jotka olette olleet mukana meidän työssämme. Voin yhtyä siihen näkemykseen, että teidän työnne oli tehokasta ja vaikuttavaa, ja siinä missä oli mahdollista nähdäkseen te myöskin saitte aikaan sellaisia sanamuotoja, jotka olivat kaikkien kannalta hyväksyttäviä. Tietystikin hyvinkin vaikeita asioita tuli eteen, näin on viitattu, itsekin mainitsitte näitä puheenvuorossanne. Neljäs rautatiepaketti on yksi esimerkki Tämä ei mitenkään yllättävä asia, koska mehän tiedämme, että tämä paketti on tietystikin erittäin tärkeä ja siksi eri jäsenvaltiot omavat erilaisia prioriteetteja sen suhteen. Siitä huolimatta haluaisin kiittää teitä teidän tekemästänne työstä neljännen rautatiepaketin yhteydessä ja varsinkin kun on kyse sen teknisestä puolesta. Te saitte aikaan edistystä minun nähdäkseni. Ja teidän puheenjohtajakautenne jälkeen, kun Luxemburg ottaa ohjat käsinsä, niin tämä tulee olemaan neljäs puheenjohtajakausi, joka pureutuu tähän neljänteen rautatiepakettiin ja yrittää sen jollakin tavalla ratkaista. Mutta te olette kyllä saaneet edistystä tässä jo aikaan. Te se tekniseen puoleen. Minä tiedän, että ja kun on kyse siirtymäkaudesta ja täytäntöönpano päivämäärästä ja delegoidusta säädöksistä, jossakin suhteessa tässä on vielä epäselvyyttä. Kaikille, kaikille jäsenvaltioille tämä asia on vielä lainkaan selvä. Toivon mukaan ensi viikolla takin saadaan aikaa. Minä olen vakuuttanut siitä, että sanamuoto tullaan kyllä vielä löytämään, joka mahdollistaa sen, että neuvosto voi hyväksyä asian. Uskon niin ikään, että kun on kyse poliittisesta puolesta, Luxemburg puheenjohtajakaudellaan kaudellaan tulee jatkamaan teille tekemänne työtä Tänne on jo viitattukin ja tässä työssä sitä täytyy tukea. Ja toden totta, mikäli tekninen puoli saadaan sovittua, niin sitten täysi huomio tulee keskittyvän poliittiseen puoleen tämän neljän, neljän rautatiepaketin yhteydessä. Yhden seikan haluaisin vielä mainita. Minun nähdäkseni ei ole järkevää eikä poliittisesti oikeudenmukaista tarkastaa teknistä puolta jo sovittuja asioita ja katsoi tämän tekninen sopimus, ei voi astua voimaan, koska sanotaan, että tekninen puoli on tässä joutunut ikään kuin poliittisen ratkaisun panttivangiksi. Niinkään kuin poliittisen puolta on ratkaistu hallintoa ja muita henkilöliikenteeseen liittyvää markkinoiden avaamista, niin sitten tekniikan puoli ei voi toteutua, mikäli poliittisesta puolta ei ole ratkaistu. Katson, että poliittinen parlamentti on ollut erittäin kärsivällisiä. Viimeiset kolme kautta ollaan oltu kärsivällisiä. Minä henkilökohtaisesti toivoisin, että voisimme sanoa, että lopullinen aikaraja teknisen asian ratkaisemiseksi olisi viimeistäänkin liikenneministerineuvostossa 8. lokakuuta. Toivon mukaan tämä voitaisiin ottaa tavoitteeksi. Tietenkin voisi toivoa nopeampaakin täytäntöönpanoa, mutta mikäli poliittista puolta ei saa ratkaistua, niin katson, että tämän pitäisi olla lopullinen päivämäärä siitä huolimatta. Neljä puheenjohtaja kautta ovat junnaneet tämän saman asian kanssa, ja teollisuus, tämä koko ala on jo pitkään odottanut tätä lainsäädäntöä. Tekninen puoli täytyisi vihdoinkin saada toteutettua käytännössä. Tämä neljästä paketista. Ja sitten vielä lause tai pari ESIR-strategisten investointien rahastosta. Yksi asia täytyy havaita. Kumpikin esittelemme nimittäin Ajala Sender ja Rikke ovat tehneet työtä asian suhteen näissä olosuhteissa. Nämä olosuhteet ovat olleet valinta puolitoista vuotta. Euroopan komissio, joka ei voi toimia liian nopeasti, toivottavasti löytää jonkinlaisen ratkaisun jotta tämä niin sanottu Junckerin suuntaan voidaan pistää täytäntöön. Ja selkokielellä vielä, minä ja ryhmämme emme vastusta Junckerin suunnitelmaa. Tätä ei pidä ymmärtää väärin, mutta me haluamme sellaisen Junckerin suunnitelman, joka loppujen lopuksi tuo mukanaan suurta lisäarvoa. Siitä huolimatta EU ja komissio ovat täysin kritiikkittömästi kulkeneet käsi kädessä eikä tämä meidän kannatamme ole välttämättä kaikkein paras ratkaisu, joka on nyt on esitetty. Ja mitä tulee tulevaisuuden budjettiin? Kyse on liikenteestä, tutkimuksesta, energiasta ja laajakaistasta. Nämä ovat tulevaisuuden aloja ja juuri näiden asioiden suhteen pitäisi rahoitus varmistaa mukaan luettuna Verkkojen Eurooppa-hanke ja Horisontti 2020 70 miljardia on asia, jo, luku, josta on puhuttu seuraavalle seitsemän vuodelle. Nämä kaksi budjettia eivät saa olla sellaisia, että toisesta leikataan ja annetaan toiselle. Lopputulos ei näin ollen olisi tyydyttävä. Ja loppujen lopuksi meidän pitäisi varmistaa, että kun verkkojen Eurooppa-fasiliteetin kriteerejä tarkastellaan ja Euroopan laajuisia verkostoja ja niitä laatukriteereitä täällä noudatetaan, meidän täytyy varmistaa nämä samat kriteerit myös silloin, kun EFSI-rahoitusta pitää täytäntöön Luxemburgin puheenjohtajakauden osalta. Totesin, että toivon Luxemburgille kaikkia onnen, onnenmenestystä seuraa kuudelle kuukaudelle. Minun ryhmäni tulee myönteisessä hengessä tukemaan Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Jackie Foster. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Latvian puheenjohtajavaltiolle. En kommentoi niinkään neljättä rautatiepakettia. Te kyllä tunnette Robert Silverin oikein hyvin ja hän on ollut eturintamassa tässä vuosien ajan yrittänyt tehdä työtä niin, että kollegojen kanssa niin, että tämä asia saataisiin eteenpäin. Tässä on menty eteenpäin, mutta ei tämä nyt ollut mitenkään helppoa. Ja teillä on varmaan vielä paljon matkaa jäljellä. En puhu sisävesiliikenteistä. Jotkut kollegat ovat sanoneet, että tässä vuosien aikana niitä on käytetty liian vähän, ja jos niitä voitaisiin käyttää mitä tahansa liikennemuotoa, joka meillä on käytettävissä, johon meillä on infrastruktuuria, niin tämä olisi kaikista parasta. Eri toteen, kun haluamme tiettyä rahtia pois, jos sen ei tarvitse kulkea rautateiden kautta, niin saada se pois sieltä. Ja sitten rajat ylittävät tiedot ja turvallisuus. No, kyllä tämä ehdotus oli erittäin hyvä, koska me emme halua, että ihmiset, jotka ajavat omissa maissamme, ajavat liikennesääntöjen vasta- vastaisesti ja sitten saattavat päästä siitä kuin koira veräjästä. Tämä oli oikein hyvä toimintatapa. Meillähän on aina haasteita erilaista lainsäädäntöjärjestelmistä johtuen. Sitten ilmailupaketti, tulevan ö, ilmailupaketti. Mainitsitte Riikan ö, julkilausuman ja minä olen uuden mietinnön esittelijä siviiliilmailuista. Olitte aivan oikeassa sanoessanne, että komissio on tunnustanut tässä samoin kuin jäsenvaltiot, että tämä on valtaisesti kasvava, nopeasti kasvava markkina-alue. Tämä on uutta tulevaisuutta ilmailuteollisuudelle. Joten olen hyvin iloinen voidessani tehdä tämän mietinnön. Tämä on hyvin haastavaa myös, koska meillä ei ole mitään taustaa tällä nyt, mutta odotan innolla yhteistyötä kollegojen kanssa. Varmasti saamme tässä vuoden loppupuolella jotain oikein hyvää valmiiksi. Tavallaan tämä on aika harmillista, koska on tiettyjä asioita, jotka ovat jumittuneet omasta näkökulmastani. Yhtenäiset eurooppalaiset ilmailu ilmailualalla tämä on äärimmäisen tärkeää. Ironia tässä nyt on se, että kun ajatellaan tässä Gibraltaria yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole mitään ongelmaa tämän kanssa. Tämä on meidän suvereni alueemme ja kuningatar on ö, hallitsija. Jos jäsenvaltioilla on ongelmia, niin heidän täytyy ö, ne hoitaa. Mutta jos me lähdemme näistä matkustajaoikeuskysymyksistä ja monista ilmailuasioista, jotka liittyvät tähän, meillä oli espanjalainen komission jäsen Loyola de Palacio. Minä olin täällä valiokunnassa, täällä parlamentissa ja kenelläkään ei ollut tuohon aikaan mitään ongelmia. Ja sitten vähän yli kymmenen vuotta myöhemmin meillä on tämä aivan naurettava tilanne, joka täytyy todella ratkaistella, ratkaista. Ja joidenkin ihmisten täytyy nyt todella pysähtyä hieman miettimään, mitä vaikutuksia heidän käytöksellään on. Jotkut jäsenet ovat liittyneet näihin riveihin, jotka eivät auta mitenkään asian ratkaisemista. Me haluamme viedä eteenpäin Single Sky-kysymystä. Tämä on äärimmäisen tärkeä infrastruktuurin osalta ja me haluamme myös ratkaista matkustaja oikeuskysymykset. Kokonaisuudessa haluaisin kiittää nyt poliittisen ryhmämme puolesta Latviaa puheenjohtajavaltiona. Te olette ainakin yrittäneet paljon ja te olette toimineet oikein hyvin, niin hyvin kuin olette pystyneet, ja haluaisimme kiittää teitä ja olla yhteydessä teihin tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitoksia. No. Kiitos puheenjohtaja. Liberaaliryhmäkin haluaisi kiittää teitä teidän te- tekemästä työstä puheenjohtajakaudellanne. Tämä oli teidän ensimmäinen ja varmasti hyvin jännittävä puheenjohtajakausi. Ja uskon, että onnistutte erittäin hyvin. Muutama seikka vain lyhyesti, koska en halua kaikkia aina toistaa, mutta ehdottomasti haluaisin toistaa sen, mitä Fimpan de Kamp sanoi, kun hän kehui teitä kovasti siitä, mitä saitte aikaan sisävesiliikenteen kannalta. Tämä oli erittäin tärkeää joidenkin maiden kannalta, mukaan ottaen Saksan kannalta, jossa on hyvin paljon sisävesiväyliä. Tämä on tärkeää se, joissakin muissa maissa ei ole sisävesiväyliä niinkään, joten he eivät arvosta tätä työtä niin paljon, työtä mitä te saitte aikaan. Sitten rautatiepaketista. Tämä kyllä on erittäin vaikea asia, mutta saitte eristystä aikaan. Hiljattain teknisen pilarin osalta tapahtui läpimurto tai tapahtui pieni ongel, pieniä tuijesteihin ongelmia. Tämä on teidän syytänne. Olen varma, että Latvia latvailut syypäänä joku muu jäsenvaltio sen aiheutti, mutta neuvoston Karan voitte vain pyrkiä neuvottelemaan ja neuvotteluissa teidän täytyy myöntää siihen, mitä enemmistö on valmis hyväksymään. Te olette tehneet hyvin paljon työtä ja edistäneet rotepakettia. Mitä ilmaliikenteeseen tulee, Gibraltar on tässä murheen kryyni. Te olette varmistaneet, että yhtenä eurooppalainen ilmatila olisi kaikkien käytössä. Kysynkin, miksi tämä on mahdollista? Tulen itse Saksasta. En ole britti enkä espanjalainen, en ymmärrä, miksi Ihmisten liikkuvuus Euroopassa ei ole tässä päällimmäisenä. Eikö tämä pitäisi ottaa huomioon, huolimatta siitä kukaan suvereni missäkin liikennepolitiikassa? On tärkeää edistää liikkuvuutta, että liikkuvuus juuri on kaikkein tärkein asia, sitä edistää, mutta te ette pysty vaikuttamaan tähän. Minä voin tämän ymmärtää. Ja sitten Riigan julkilausuma, joka liittyi lennokkeihin, oli merkittävä edistystä liikennesektorilla ja varsinkin kun se ääriseuduista hyvin paljon parannuksia voidaan Riikan johtopäätösten avulla saada aikaan. Sitten TNT-verkostot ja esirahasto. Te totisitte, miten sanomukaisesti, että liikenteessä täytyy olla merkittävä asema, kun on kyse esirahoituksesta liikenneministerinä. Tähän voidaan pyrkiä, mutta tietystikin tässä tapauksessa TNT ten verkostot ja verkkojen eurooppa fasiteetti on komission ehdotus, jonka neuvosto on hyväksynyt, ja sitten Junckerin suunnitelma. Se ei saa vesittää sitä, mistä on päätetty TNT-verkostojen ja esiren osa, TNT-verkostojen ja verkkojen Eurooppa-välineen osalta. Ne eivät saa tässä kärsiä. Me parlamenttina olemme peräänkuuluttaneet päätöksiä. Mehän olemme todenneet, että olisi tietysti hyvä, mikäli Junckerin suunnitelma saa esiin polkaistua myöskin enemmän yksityistä rahoitusta, mutta tavoitteet, joista yhdessä on päätetty ja yhdessä keskustella, ne eivät saa tässä vaarantua. Liikenne saattaa hyvinkin paljon hyötyä ESIR-rahastosta. Ministerin voivat itsekin pyrkiä vaikuttamaan tähän. Ja kun Junckeri, suunnitelmasta on kyse yksityistä investoinnista, investointeja pitäisi tehdä sinne, missä on sellainen tunne, että investoinneista on jotakin hyötyä, niin, niistä sairaaloille vastinetta. Mutta yhteisiä tavoitteita ei saa vaarantaa, tämän problemaattista. Ja voin vielä todeta, että Dominique ja Ines Ajala Sender ovat tehneet loistavaa työtä parlamentin puolella. Parlamentin kanta on selkeä, olisi hienoa, mikäli vihdoinkin nähtäisiin jotakin konkreettista Junckerin suunnitelman osalta. Merja Kyllönen. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset Latvialle heidän asianmukaisesta ja hyvästä puheenjohtaja, puheenjohtajuuskaudesta. Teillä on ollut vahva yritys ja tahto viedä asioita eteenpäin. Monessa asiassa valitettavasti vastustajat ovat olleet vielä vahvempia ja enemmän ja kovemmin tahtovia. Ja se ei tietenkään ole puheenjohtajamaan syy tai heikkoudeksi luettava tekijä päinvastoin. Neljännestä rautatiepaketista sen verran, että vuosia prosessia seuranneena täytyy sanoa, että me tiputtiin kehityksen junasta, joka menee koko ajan vauhdilla eteenpäin. Ja valitettavasti tällä hetkellä teknisessä kehityksessä me Euroopassa rautatieliikenteessä emme ole pysyneet edes resiinan kyydissä. Ja se on tietysti meille todella ikävä asia, kun muu maailma on ymmärtänyt oman kilpailukykynsä säilyttämisen päälle, tekee koko ajan toimia sen eteen, niin näyttää siltä, että näissä rautatieasioissa Eurooppa on valmis neuvottelemaan itsensä näännyksiin ja siinä sivussa ajamaan toimialan todellisiin haasteisiin. Ja sen vuoksi <clears throat> olenkin itse miettinyt, että mitä meidän eurooppalaisten pitää tehdä, jotta me ymmärrettäisiin, että itse asiassa me olemme itse itsemme kilpailukyvyn suurin este. Siinä vaiheessa, kun selviämme itsestämme, niin varmasti selviämme kaikista muistakin haasteista itse asiassa tähän lentoliikennekysymykseen Single European Skies asiaan Gibraltar on pyörinyt keskusteluissa vuosikaudet ja näyttää olevan ylittämätön asia. Kuitenkin lähtökohtaisesti meillä olisi tarve rakentaa yhtenäinen lentoliikennejärjestelmä, joka palvelee asiakkaita ja mahdollistaa meidän eurooppalaisten yhtiöiden, mutta koko Euroopan lentoliikenteen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden. Siinä, missä edelleen unelma elää siitä, että meillä olisi kilpailukykyinen, yhtenäinen, kokonainen liikennejärjestelmä maalla, merellä ja ilmassa – koko Euroopassa, niin se vaatii kaikkien jäsenmaiden yhteisiä ponnisteluja kohti yhteistä tavoitetta. Kiitän Latviaa heidän ahkerasta työstään ja pyyteettömästi olette yrittäneet pyrkiä siihen yhteiseen tavoitteeseen, mikä olisi koko Euroopalle hyväksi. Toivotaan, että vastarintaliikekin herää jossain vaiheessa ymmärtämään, että Eurooppa on meidän yhteinen ja sen puolesta meidän pitää tehdä töitä. Kiitos. Danke sehr. Kiitos sitten Karima Delli. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin kiittää teitä nyt vihreiden nimissä tekemästäne työstä. Kenties tämä nyt on hieman epätaloudellista, mutta esitän teille kysymyksen. Minkä taseen te henkilökohtaisesti näin vaikeuksien osalta, haasteiden osalta tekisitte nyt? Tänään te olette lopettelemassa tätä puheenjohtajakautta. Miten aiotte tehdä yhteistyötä Luxemburgin kanssa? miten nämä tärkeät asiakokonaisuudet, kollegathan toivat tämän esille, Isma otti eritoten esille tässä neljännen rautatiepaketin. Niin kuin kollegat sanoivatkin, herra Junckerin strategiset, strategiset investoinnit ja meillä on esittelijät Enrique ja Ayala Sender – niin mikä on teidän näkemyksenne siitä, mitä nyt liikenneasioiden osalta on neuvoteltu? Oletteko iloisia siitä, että tässä paketissa on jo osia esimerkiksi kestävästä urbaanista liikkuvuudesta? Onko tässä tarkoitus siirtyä kestävämpään rautatieliikenteeseen tai entä sitten vesi, vesistöliikenne? liikenne? Te puhuitte myös tieliikenneturvallisuudesta. Kenties tänään hieman kaikkia suututan tässä, mutta ettekö ollut kuitenkin hieman järkyttynyt, kun kuulimme, että Euroopan komissio haluaa tai ilmoittaa luopuvansa tästä tavoitteesta tieliikenne kuolemien osalta tai loukkaantuneiden osalta horisontti 2020. Oletteko te nyt puheenjohtajan valtiona sanoneet tämän tavoitteen osalta, että millä tavalla voidaan korjata komission näkemyksiä. Minä tässä esitäkin kysymyksen, mitä ponnisteluja nyt täytyy ryhtyä tekemään Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella eritoten sellaisten asioiden osalta, jotka ovat tärkeitä, kuten esimerkiksi Gibraltar, mutta myöskin koko tämä kysymys ilmailuliikenteestä, matkustajaoikeudet, lentokentät ja niin edelleen. Ja sitten lopuksi erityisen lähellä sydäntäni oleva asia. Meillä on nyt kuusi kuukautta aikaa ilma, suuren ilmastokokoukseen. Ja tänä päivänä liikenteen merkitys ilmaston osalta on todella tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. Millä tavalla te, tai te olette tehneet puheenjohtajavaltiona työtä tämän asian osalta Miten te olette toimineet? Lopuksi vielä kysyn, ettekö ole pettynyt siihen, että tämä yhteiskunnallinen dumppaus ei ole mennyt, sen käsittely ei ole mennyt pitkälle ja että se ei ollut prioriteettina tässä puheenjohtajuuskaudella. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren seuraavana. Tack så mycket ordförande. Allihopa är väldigt glada att prata länge idag så jag ska bryta trenden tänkte jag prata lite kort istället. Jag har egentligen... Kiitos. Meillä ei ole nyt kuinka paljon aikaa keskustella tästä, mutta meillä on kuitenkin muutama kommentti, jotka halusin tehdä. Tieturvallisuus on asia, josta ei keskustella kovinkaan paljon, vaikka se onkin erittäin tärkeä osa tieturvallisuutta ja sosiaalipolkumyyntiä, joita tapahtuu päivittäisellä tasolla, mitä tulee esimerkiksi alipalkattuihin kuskeihin, jotka ajavat sopimattomilla kulkuneuvoilla tai väärännetyillä ajoneuvoilla ja he pyrkivät kaiken keinoin välttämään poliisin haavia. On tärkeää, että nämä asiat otetaan mukaan, kun puhutaan tieturvallisuudesta, sillä loppujen lopuksi näistä asioistahan täällä on kyse. Christine Revo. Très rapide, mais comme... Euh, Hyvin nopeasti. Aivan kuten Ismailkin tässä, minä haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota Latviaa tässä rautatiepaketista sen teknisestä työstä ja valtaista työmäärästä, jota on tehty. Kokouksiahan oli paljon. Ja toivottavasti tässä parin päivän kuluttua järjestettävä kokous on sellainen, että sieltä saadaan lopputuloksia. Haluaisin vielä uudelleen kiittää tekemästänne työstä. Työ ei ollut missään määrin yksinkertaista, kun ajatellaan niitä keskusteluja eri jäsenvaltioiden kanssa niin, että päästäisiin sellaisiin ehdotuksiin, jotka Euroopan parlamenttikin voisi hyväksyä. Haluaisin vielä kerran kiittää Latvia puheenjohtajavaltiona tästä ja toivotaan, että viimeistäänkin lokakuussa, lokakuussa olemme saaneet tämän teknisen osa-alueen valmiiksi. Kiitokset vielä kerran teille. Pavel Telitska. Pavel Telitska. German uh, minister, uh, I think that you have quite a... Kiitos ministeri. Uskon, että teillä on hyvin monia vaikeita asioita puheenjohtajakaudellanne se tapa, jolla te hoiditte asioita, ansaitsee paljon kiitosta. Kollegat jo mainitsivat monia seikkoja, joten haluaisin painottaa erästä seikkaa ja esittää pari kysymystä. Haluaisin uudelleen todeta sen, että sopimus esirahaston rahoituksesta on tärkeä. Uskon, että on aliarvioitu parlamentin pyyteitä tulevana aikana. Mekoisen negatiivisia signaaleja on mennyt markkinoille, koska me pyrimme nyt rahoittamaan tätä hankkeista, joista ei odoteta saatavan paljonkaan vasteita rahoille. Ja tämä on riskaapelia ja erittäin ikävä tapa, joka vaarantaa TNT-pilareita. Yksi huomio tietystikin maito on jo kaatunut maahan, joten ei sitä kannata surkutella turharutista, kun se on jo housuissa. Ja mitä tulee valtion tukien julkistamiseen silloin, kun on kyse kolmansien kolmansista maista tulevista liikenteen harjoittajista, muutama pohdinta vain, mutta vain yksityiskohtia ette maininnut. Voitteko kertoa, missä määrin olisi teidän viesti, tai mikä olisi teidän viestinne tämän asian osalta seuraavalle puheenjohtajakaudelle? Toinen seikka, ymmärrän hyvin, että nyt ei ole kenties oikea hetki yks, yksityiskohtaisesti puhua TNT-verkostoista. Olen samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte. Tulos oli odotetun kaltainen, mutta toivoisin, tai olisi erittäin iloinen, mikäli voisitte kertaan näkemykseni pelkästään neuvoston puheenjohtajana, vaan myöskin oman maanne ministerinä. Mikä teidän näkemyksenne on TNT-verkostoista ja Baltian maiden yhdistämisestä muuhun Eurooppaan? Sitten mikä on teidän arvionne näistä tulevista TNT-hankkeista? Ines Ajala-Sender. Ines Ajala-Sender. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin liittyä kiitosten kuoroon Latvialle puheenjohtajavaltiona kaikista niistä ponnisteluista, joita se on tehnyt näin monisyisessä asiassa kuin erittäinkin tärkeä ja tarpeellinen neljäs rautatiepaketti. Nyt me olemme päässeet ensimmäistä vaiheesta yli ja tässä on onnistuttu jatkamaan työtä rinnakkain näiden vaikeiden monimutkaisten normien suhteen, jotka täytyy päivittää ja yrittää saada keskenään johdonmukaiseksi. Ja minun mielestäni tämä on suorastaan melkein sataprosenttisesti saatu aikaiseksi. On aivan totta, että tästä puuttuu tiettyjä aivan marginaalisia asioita, mutta nämä ovat enää pelkkiä teknisiä kysymyksiä, ne hoidetaan delegoidulla säädöksillä, mutta joskus näillä voi olla tietysti tärkeitäkin merkity, tärkeäkin merkitys, kuten meille sanovat erittäin tärkeät ö, yhteiskunnan eri tahot. Ja tämän lisäksi kiittäisin myös tämän poliittisen pilarin osuudesta toisin kuin jotkut kollegat, kenties sen takia, koska olen ollut täällä parlamentissa aika monta vuotta, ei pelkästään parlamentin jäsenenä, vaan myös poliittisena neuvonantajana liikenteen osalta, niin tällainen tekninen pilari, jos siihen ei liity poliittista tahtoa, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Me odottelemme jo näitä rikkomusmenettelyjen käsittelyjä kymmenen jäsenvaltion osalta ensimmäisessä, ensimmäisen öö, rautatiepaketin osalta. Ja nyt olemme jo neljännessä osassa. Ja se, että hyväksytään pelkästään tekninen pilari, eihän tämä toimi, jos meillä poliittista puolta ei siinä ole. Ja sitten tulee viides ja kuudeskin paketti vielä, joten minä todella kiitän teitä siitä, että ponnistelitte kovasti, jotta Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella saatiin valmisteltua tilanne sellaiseksi, että poliittinen pilari, sen käsittely on mahdollista. Ja kun Latviasta nyt, Latviasta ei, Latvia ei enää ole puheenjohtajavaltiota, voitte kuitenkin auttaa Luxemburgia, koska te tunnette tämän asian. Haluan vielä kiittää teitä ja samoin liityn näihin strategisten investointien rahaston kritiikkiin liikenteen osalta. Me olisimme halunneet enemmän tähän budjettiin osion ja liikenneosion yhtenäväisyyttä, koska liikenteestä vastuussa olevat jätettiin ihan sivuraiteille ja me olisimme toivoneet, että tässä olisi ollut enemmän herkytä asian käsittelyn suhteen. Jos miljardilla olisi voitu leikata sitä leikkausta, joka tehtiin liikennemäärärahoihin, no 500 miljoonaa siis tässä liikenteeseen ja olisi voitu myös uudistaa tätä tukikysymystä. Tämä olisi ollut erittäin tärkeä asia. No, tämä on vielä ratkaistava aihe tulevaisuudessa. Sitten Gibraltarin osalta. En voi teitä enää syytellä tämän asian osalta, koska todellakin tämä on kahdenvälinen ongelma. Ja vaikka Rova Foster ei oikein hyvin muista tätä, koska hän sanoi, että Rova Loyola de Palacio tämän asian hoiti aikaisemmin EPPn hallituksissa. Tämä on ollut aina Espanjassa suuri ongelma. Ja kun ministeri Moratinos toteutti tämän Kordovan sopimuksen, ja minun näkemykseni mukaisesti tästä tuli tiettyjä väärinkäytöksiä sitten, Niin, tässä kävi sillä tavalla, että tämä sopimus, joka meillä oli, joka tarkoituksena oli parantaa tilannetta ja viedä eteenpäin ö, yhtenäisen ilmailu aivan asia, tämä jarruttiasia. No, mutta en minä voi teitä tästä syyttää, koska te olitte kovasti kärsineet jo tästä asiasta. Tämähän on täysin bilateraalinen kysymys. Sitten lopuksi vielä liikennekonferenssi. Olen iloinen siitä, että te osallistutte tähän ja olette auttaneet komission jäsentä kehittämään tätä, koska tässä on tämä kysymys budjettiosasta ja tämä sosiaal, tästä sosiaalista osasta. Mitä tehdään liikennesektorin työntekijöiden kanssa hyvinkin lähitulevaisuudessa, kun meillä tulee olemaan valtaisesti ongelmia saada nämä työntekijät eri sektoreille. Tämä on aivan avainasemassa ja toivon, että te tulevaisuudessa tulette auttamaan komissiota vielä niin, että voidaan syventää tätä tärkeää kysymystä, eli rahoitusta ja työntekijöitä. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita millä tahansa Euroopan liikenteen alueelle. Edustaja Bilbao seuraavana. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin kiittää Latviaa puheenjohtajavaltiona sen tekemästä työstä neljännen rautatiepaketin osalta. Paketin, joka on totta vieköön vienyt meiltä unet monena yönä. Haluaisin lämpimästi kiittää teitä ponnisteluista. Ne työnne on ollut hyvinkin vakava henkistä. Ja haluaisin täysin vilpittömästi ja avoimesti myös todeta, että ette ansainneet niitä hetkiä, joita nyt elämme näiden määräaikojen osalta. Vilpittömästi sanon tämän. Toivon kuitenkin, että voimme nyt lähestyä yhteisymmärrystä ja voitte saada puheenjohtajakautanne työn vietyä hyvin loppuun. Toivon tätä vilpittömästi ja toivon, että neuvosto voisi nyt hieman liikkua kannoissaan. Yksi pieni yksityiskohta. Sain tänään soiton tältä sektorilta, sektorilta, joka niin kovasti odottaa mietintöämme eritoten tekniseltä puolelta. Ja tästä soitosta kuulsi se pelko ja ne argumentit, joita joskus käytetään. Sektori odottaa teknistä pilaria ja se, viivästyksiä ei kyllä pitäisi olla. Ja onkohan neuvostolla nyt pitää kiirettä hyväksyä tätä teknistä pilaria? He, tämä henkilö, joka minulle soitti tänään edustaen erittäinkin merkittävää eurooppalaista sektoria, hän ei tiennyt, eikä hänellä ollut kerrottu, että tässä olisi tällainen viiden vuoden määräaika soveltamiselle. Eli ne, joilla on kiire, jotka ovat huolissaan antamassa vastauksia tälle sektorille, niin heidän pitäisi ponnistella kyllä enemmän näiden maaraikojen osalta, ponnistella enemmän niin, että tämä, tätä direktiiviä sovellettaisiin paljon nopeammin ja mahdollisimmankin välittömästi. Haluaisin myös todeta sen, että neljäs rautatiepaketti on paketti, johon kuuluu tekninen pilari ja poliittinen pilari. Ja minä, aivan kuten jotkut kollegatkin, pyytäisin teiltä ottaen huomioon nämä argumentit ajasta ja teknisen pilarin soveltamisen merkityksestä, niin nyt kun teidän puheenjohtajakautenne päättyy, auttaisitte myös Luxemburgia puheenjohtajavaltiona samoin kuin Euroopan parlamenttia, niin että päästäisiin yhteisymmärrykseen poliittisesta pilarista, koska olen yhtä mieltä siitä, että tämä sosiaalinen sektori on tässä äärimmäisen tärkeä. Vielä enemmän olen yhtä mieltä siitä, että tämän paketin, jos tällä paketilla emme pääse eteenpäin keskustelussa eurooppalaisen liikenteen hallinnoinnin osalta, niin mitä me sitten yritämme näillä, tällä neljännellä paketilla? Sosiaalista pakettia on paljon sosiaalista osaa on paljon hankalampi ottaa mukaan tähän. Me olemme siinä vaiheessa, jolloin täytyy innovoida asioita. Meidän täytyy saada tulle sektorille laadukkaita työpaikkoja. Ja olen varma siitä, että nämä työpaikat saadaan helpommin aikaiseksi, jos olemme kykeneväisiä panemaan täytäntöön johdonmukaisella tasolla koko pakettia Euroopan tasolla. Näinhän ei ole tähän asti vielä tapahtunut ja tämä, tässä kyllä on nähty jäsenvaltioiden taholta tiukkuuden ja toimintahalun puutetta ja tätä emme enää voi hyväksyä. Sitten matkustajaoikeudet. Niiden osalta sanoisin teille, että no, minä olen Vaskimaan äh, kansalainen, ja Gibraltarin osalta sanoisin, että tämähän on vain tekosyy, jota käytetään, jotta ei mentäisi, etä, että ei mentäisi eteenpäin matkustajaoikeuksien osalta. Ja todella pyytäisin neuvostolta, tämä on viesti neuvostolle, että painostaisitte kahta jäsenvaltioa niin, että ne pääsevät yhteisymmärrykseen. Ja että käyttäisitte neuvostossa painostusta tämän asian osalta niin, että nämä kaksi jäsenvaltiota pääsisivät yhteisymmärrykseen, niin kuin tehdään aina muissakin asioissa, jotka ovat tärkeitä. Ja toivon todellakin, että olisimme kykeneväisiä nyt tämän poliittisen umpikujan umpisolvun ratkaisemaan ja pyydän vielä Latvialta puheenjohtaja valtiona viimeistä ponnistusta ennen puheenjohtajakauden loppumista. Kiitos. Pistän itsenikin puhujalistalle. Mitä esirahastoon tulee? Tarkoituksena on taistella työttömyyttä vastaan, yhdistää Eurooppaa ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Neuvosto ei ole antanut senttiäkään. Neuvosto on vain rahastaa. Rahan täytyy, ja epäriotta paremmin täytyy toimittaa rahata. Ja mitä Ertukio totesi, Horisontti 2020 ohjelmassa on 70 miljardia ja verkkojen Eurooppa hankkeessa, fasiliteetissa on 26. Horisontti 2020 äh, ohjelmassa on kolme kertaa enemmän rahaa. Tämä on epäreilua, tätä kukaan ymmärrä, varsinkaan kun kaksi vuotta on käsitelty eurooppalaisia hankkeita, jotka vastaavat niin kolmeen tavoitteeseen. Ne ovat kaikki valmiina ja nyt ne sitten sivutetaan. Kärjistetysti voidaan sanoa, että mahdollisesti nämä kyseiset hankkeet rahoittavatkin ydinvoimalla Isossa Britanniassa tai katu tierakennusprojektia jossakin, missä sitten rahoittaakin. Mitä takuuta tästä ei ole? Ja haluamme, että tällaiseen pistetään jonkinlainen raja vastaan. Tämä yksi seikka. Tiedämme, että Lissabonin sopimuksessa suuri rooli oli työkoidulla säädöksillä ja myöskin parlamentin valtaoikeukset, oikeudet muuttuisat EFSI-rahoituksen yhteydessä Neuvosto pyrkii päättämään yksin. Esittelemme ansiosta olemme päässeet siihen, että delegoidut säännökset ovat mukana myöskin EFSI, ESIR-rahoituksen e osalta. Olemme neljän, liian rautatiepaketin yhteydessä myöskin käynyt kädenvääntöä. Oikeudellisen yksikön avulla olemme päässeet hyvään kompromissiin. Kolmesta pidämme kiinni, varsinkin TESistä. Telekoiden säännösten osalta sanottiin, että tekniset asiat voidaan hoitaa näiden kautta, mutta haluamme tietää asioista ja sitten komissio voi hoitaa tämän asian, mutta tietyissä asioissa, jotka meille tärkeitä, meillä tätä yhteen määrämisoikeus, ja tästä tuleekin kiistakapula. Ja kun tarkastan esirahoitusta ja muita kysymyksiä, toivottavasti että kun tarkastan DKT-säännöksiä, esimerkiksi rahoituspakin yhteydessä tai muista asioista, niin parlamentin valtaoikeuksista ei saa nipistää. Toivoisin, että neuvoston puolella kollegat ymmärtäisivät myöskin, että ei käy päänsä, että tähän aina pyritään suhteessa parlamenttiin. Meillä on oikeus valita asioista yhteisen tuomioistamme sitten se lykkääntyvät. Delegoilla säännöksen on tärkeä roolinsa. Ja toinen seikka. Parlament, komissio haluaa neuvostoon viisi vuotta, komissio kolme yhden vuoden. Joko NS iin tai erän pakele voi jäsenvaltio mennä, mutta viisi vuotta tämä kestää, kun tämä toteutuu. Ja tästä on kaikille haittaa. Rautatiealan yritykset ja koko teollisuuden ala joutuu odottamaan, että saamme yhteiset eurooppalaiset arvot ja eurooppalaiset päätökset, koko koskevat päätökset. Kolme sekä, kolme seikkaa on tärkeä. ERTMS, eli kulunvalvontajärjestelmä, kymmenen vuotta on jo hyviä, hyvin huonoja kokemuksia ja meillä on vain muutama hassu kilometri RTMssä väyliä ja muutama hassu veturi, joka voi käyttää tätä hyväkseen tätä järjestelmää. Nyt toivon mukaan tämä ei jatku. Joissakin valtiossa on pidetty siirtämään jopa 15 vuodella. Tämä virhe maksaa hyvin paljon rahaa ja aikaa. Nyt täytyy saada tähän loppu. Yhteistyö täytyy saada Iran ja Roteviraston kanssa Karl Fink on yrittäjän koordinaattori, joka on nyt vuosia ollut virassaan. Ja häneltä ei yleensä edes kysytä asioista mitään. Tämä ei saa jatkoa. Näitä kolme asiaa hyväksyä, joten toivoisinkin, että voin verrata teihin. Ja täällä kun on kovasti kehuttu teidän kautta ne teitä ja teidän takana istuvaa henkilöstöä, te olette hyvin ankarasti tehnyt työtä. Minä yhden näihin kiitoksiin ja onnitteluihin, mutta toivoisin todellakin, että kompromissi löydettäisiin sellainen, joka, jonka me voimme hyväksyä. Nämä kolme asiaa ovat asioita, joiden suhteen neuvosto on tullut kyllä vastaan, mutta nyt neuvoston täytyy todenteolla liikahtaa. Van Kamp totesikin jo, että ei pidä myydä karhunahkana, kun karhu on ammuttu. Eli ei pidä nuolesta, kuin tipahtaa, mutta toivon todellakin, että puheenjohtajakaudelle saatte vielä ystystä aikaan. Tämä on ensimmäinen puheenjohtajakauteni ja tietystikin erityisen haastavaiseksi, mutta siitä huolimatta No, toivon mukaan hyväksyttävä kompromissi voidaan saada aikaan. Nämä kaikki kolme asiaa täytyy saada hoitoa kuntoon, mutta me luotamme teidän kykynne ja teidän mahdollisuuksinne vielä hoitaa asiat kuntoon. Ja nyt saatte vielä lopuksi puheenvuoron. Ja, vielä paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, Kramer kungs, eh, cienējamie. Kiitos. Arvon puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää teitä rakentavasta yhteistyöstä ja ystävällisistä sanoista, jotka osoititte puheenjohtajavaltiolle. Minä haluaisin kertoa teille, että kaikki sitoumukset, jotka teimme puheenjohtajakautemme alussa, niin pyrimme ne panemaan täytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla – nyt puhun niistä aiheista, jotka nostettiin esille. Sisävesiliikenne. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja ja on erittäin tärkeää, että olemme onnistuneet määrittelemään yhtenäiset kriteerit tälle alalle. Viime viikolla me pääsemme neuvostossa yhteisymmärrykseen ja Valtaosa parlamentin kommenteista on jo otettu huomioon. Tästä syystä johtuen uskonkin, että uusi tuleva puheenjohtajavaltio pääsee parlamentin kanssa yhteisymmärrykseen tämän tärkeän asiakirjan suhteen. Mitä rautatiepakettiin tulee, niin kyllä me olemme pyrkineet saamaan morlempia pilareita, teknistä ja poliittista pilaria eteenpäin näyttää siltä, että me etenimme enemmän toisen pilarin kohdalla, mutta mitä tulee tähän poliittisen pilariin, niin me kyllä teemme erittäin paljon työtä sen eteen ja mm, sen tiimolta on enää muutamia asioita, joita tulee käsitellä ja Luxemburgin puheenjohtajavaltiona tulee etenemme tämän asian kanssa ja uskon, että tässä saatetaan nähdä nopeaa edistymistä. PSOn suhteen on saavutettava yhteisymmärrys ja infrastruktuuri hallinnastaan päästä myös yhteisymmärrykseen, mutta uskon, että kompromissit on löydettävissä. Muihinkin asioihin on löydetty kompromisseja. Mitä tulee poliittisen pilariin, haluan kiittää teitä valmiudesta ne kompromisseihin. Olemme pyrkineet löytämään mahdollisimman joustavan kannan. delegoidut säädökset, säädökset määritelmät, niistä ei vielä päästy yhteisymmärrykseen, mutta haluaisimme saada tämän asian käsiteltyä. Ei siitä syystä, että haluaisimme tästä uuden sulan hattumme, vaan äh, olemme sitä mieltä, että nyt todellakin teollisuus haluaa, että tämä asia saadaan loppuun käsiteltyä. Tämä on tärkeää sillä ähm, Euroopan kansalaiset hyötyisivät tästä lainsäädännöstä. Siksi me tulemmekin ponnistelemaan tulevien viikkojen aikana, että tämä asia saadaan loppuun käsiteltyä. Ilmailu. Ilmailu on myös tärkeä ala. Se on tärkeä eurooppalaisessa asiayhteydessä ja tällä hetkellä tiedämme varsin hyvin, että tämä ala on kehittynyt nopeasti ja me olemme menettäneet kolmansien maiden toimijoille markkinaosuuksia. Nyt on toimittava, jotta pystymme vastaamaan tähän tilanteeseen. Me olemme keskustelleet tästä siviililmailun tulevaisuudesta ministerin kesken, jotta voimme tulevaisuudessa varmistua siitä, että me olemme kilpailukykyisiä Lisäksi meidän on mahdollisuus käsitellä nyt tähän aihepiirin liittyvää lainsäädäntöä. Matkustajaoikeudet. Tässä on vielä monia avoimia asioita, mutta minä en usko, että tämä Gibraltar-asia on mitenkään yksinkertainen. Mikäli tämä olisi ollut helponakki, niin tämähän olisi jo kauan sitten käsitelty, joten todellakin odotan innolla, että tähän löydetään ratkaisu. Näin, tällä tavoin pääsimme etenemään. Monilta osin olemme saavuttaneet jo teknisiä kompromisseja ja se on hyvä asia. Miehittämättömät alukset, tämä on uusi ala ja Euroopan on oltava etulinjassa tämän teollisuuden alan suhteen. Riikan julistuksessa me esille sen, että turvallisuustekniset asiat, yhteiset standardit ovat tarpeen. Mikäli me emme määrittele Euroopassa yhteisiä standardeja, niin ne määritellään toisaalla muiden toimesta. Ja me menetämme asemia, mikäli näin tapahtuu. Siksi meidän on kiinnitettävä tähän erityisen paljon huomiota. Tieturvallisuus. Minä haluaisin korostaa, että tämä on erittäin tärkeä aihe Euroopassa. Me kiinnitimme huomiota komission kertomuksen tähän liittyen edellisessä ministerineuvostossa. Ja mm, Syksyllä seuraa vielä seikkaperäisempi kertomus tähän liittyen. Minä haluaisin tuoda esille, että tulevilla puheenjohtajakausilla kaupunkien turvallisuuteen liittyvät seikat ovat paljon esillä, ja tuolloin määritellään tavoitteita, ja silloin on mahdollista parantaa teidän turvallisuutta. ESIR-asia Tämä on erittäin tärkeä aihe. Tämä on mahdollisuus liikennesektorille kehittyä Euroopassa. ESIR mahdollistaa suurten infrastruktuurihankkeiden rahoittamisen. Tämä on mahdollisuus sille, että lisätään liikennesektorin kilpailukykyä. TEN ict hankkeet mainittiin myös. Ne ovat tulevien liikennesektorin hankkeiden perusta. Minä olen täysin vakuuttunut, että me voimme sopeuttaa näitä välineitä siihen, että saamme liikennesektoria kehitettyä edelleen. liikennesektori traktori- ja sosiaalipolkumyynti, niin sosiaalinen polkumyynti, tästä on keskusteltu, kun puhutaan tieliikenteestä, kun puhutaan vaatimuksista, raskasliikenteelle ja mitä tulee ilmailuliikenteeseen, niin me todellakin käsittelemme näitä sosiaalisen polkumyynnin aiheita. Me lisäksi keskustelimme mahdollisuudesta luoda yhtenäisiä käytäntöjä, mitä tulee palkkoihin, mikäli me onnistuisimme viemään nämä, näitä asioita eteenpäin. Me voisimme näin ollen suojella sisämarkkina-aluetta. Nämä ovat varmasti ajankohtaisia aiheita myös tuleville puheenjohtajavaltioille. TENTELTä vielä 22. ja 3. kesäkuuta. Me odotamme tuota 200 osallistujaa tnt päiville ja odotan tapaavani puheenjohtaja Kramerin ja mm, kenties myös muita valiokunnan jäseniä. Tuolloin voidaan puhua tnt käytävien rahoittamisesta. Me todellakin uskomme, että me kuulemme lisätietoja ja käytävien rahoitukseen liittyen. Minä todellakin uskon, että Rail Baltic-hanke on sellainen, jota tuetaan, ja uskon, että tämä hanke voi nyt kähtää eteenpäin. Kyseessä on erityisen tärkeä hanke alueelle. Baltian alue on integroitava yhteiseen eurooppalaiseen alueeseen. Tämä tulee olemaan suurin investointihanke Baltian maissa koskaan. Kysymys kuului, kuului siitä, minkälaiset tuntemuksemme olivat puheenjohtajakautemme aikana ja miten me koemme, että jatkoimme edeltäjiemme työtä. Me olimme aktiivisia kaikilla osa-alueilla, me pyrimme löytämään kompromisseja, missä se oli mahdollista. Yhteistyö Luxemburgin kanssa oli tiivistä ja uskomme, että tämä tulee jatkumaan. Me olimme myös tiivissä yhteistyössä Alankomaiden kanssa. Me teimme voitavamme kuuden kuukauden aikana pienenä Valtiona me investoimme merkittävästi resursseja, jotta saimme asiat etenemään. Nämä ovat tärkeitä hankkeita Euroopan kannalta. Haluan kiittää puheenjohtaja Krameria. Haluan kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä tuesta. Minä odotan innolla yhteistyötä jatkossa ja toivon, että saavutamme yhteisymmärryksen rautatiepaketin kanssa. Kiitos. So viel Beifall brauche ich jetzt gar Tästä tuli niin paljon teille kehuja, että tuskin kannattaa mitään edes sanoa, mutta joka tapauksessa kiitos siitä, että tulitte paikan päälle ja annoitte ensimmäisen katsauksen katsauksen Latvian ensimmäiseen puheenjohtajakauden. Kiitoksia sitä vastasitte kysymyksiin. Toivon mukaan hyvää tulosta syntyy. Tiedämme myöskin, että muidenkin täytyy tässä tulla vastaan. Kiitos teille ja hyvää kotimatkaa ja tietystikin pysymme vielä yhteyksissä jatkossakin. So, wir kommen jetzt zum... Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on uusista haasteista, jotka liittyvät matkailun Euroopassa. Esittelijä on Isabella de Monte. Aloitamme hieman myöhässä tämän käsittelyn. Isabella de Monte saa puheenvuoron. Grazie Presidente. In effetti penso che sulla... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja itse asiassa kun ajatellaan liikenteen tehokkuutta, niin meillä on kyllä vielä oikein paljon tehtävää edessämme. Haluaisin korostaa sitä, että tämä päätöslauselma esitys haluaa korostaa matkailun merkitystä. Sehän on kolmas talousalue Euroopassa ja näin ollen erittäin tärkeä sellainen. Eritoten tärkeä se on PK-yrityksille, nuorille ja naisille työntekijöinä. Tulevien kymmenen vuoden aikana äh, matkustajia, matkailijoita tulee Euroopan unionin kansainvälisistä, kansainvälisellä tasolla noin 140 miljoonaa enemmän kuin ennen, joten on erittäin tärkeää nyt selventää tätä ehdotusta vielä ja tarkastella sitä, mitä on tehty kestävän ja vastuullisen matkailun sektoreilla, samoin kuin täytyy tarttua joihinkin kaikista tärkeimpiin kysymyksiin on todella tärkeää pitää Eurooppa edelleen maailman matkailun ykköskohteena. Ja tämä ei ole mitenkään helppoa, koska monista alueista on tulossa erittäin houkuttelevia. Ja meidän täytyy myös muistaa kilpailukykyisyys. Matkailusektori kehittyy hyvin nopeasti, joten meidän täytyy pystyä pysymään kehityksen kelkassa mukana. Tämän vuoksi on välttämätöntä ottaa huomioon jo määritellyt tavoitteet, mutta pystyä myös vastaamaan uusiin haasteisiin. Meillä on välineitä, jotka ovat rahastoissa, ennen kaikkea rakennerahastoissa, ja haluaisin korostaa tässä operationaalisia rakenteita, rakenteita, jotka tukevat matkailua. Jos me uskomme, että tämä matkailusektori on tärkeä ja strateginen, niin meidän täytyy olla loogisia ja löytää sille tukea myös komissiossa. Matkailusektori on kattaa monia alasektoreita. Se on hyvin laajakirjoinen sektori ja on aivan mahdotonta ottaa yhteen ainoaan ehdotukseen kaikkia matkailun eri aspekteja mukaan. Mielestäni siis olisi parempi keskittyä joihinkin näistä strategisista kysymyksistä. Näin ollen aivan aluksi viittaan Euroopan matkailukohteena. Vaikkakaan meidän ei pitäisi sanoa, että Eurooppa-brändi pitäisi mitenkään korvata sitä, mitä jäsenvaltiossa on tehty, vaan sen pitäisi tukea sitä, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Meidän pitäisi helpottaa korostaa erilaisia yhteyksiä. Me olemme puhuneet yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja meidän täytyy myös ottaa huomioon ja edistää erilaisia yhteisiä tuotteita. Ne voivat olla eurooppalaisia, yleiseurooppalaisia ähm, tuotteita. Ja sitten mieleen juolahtaa vielä, vielä yksi tavoite, eli se, että ei olisi pelkästään tällaisia kausipiikkejä, matkailussa. Ja tämä voidaan, ottaa, tämä voidaan toteuttaa ottamalla huomioon erilaiset kohderyhmät, nuoret, ikääntyneet ja niin edelleen. Tämän lisäksi meidän täytyy ajatella laatua ja työpaikkojen, työpaikkojen laatua. Meidän täytyy pystyä vaikuttamaan niin koulutukseen kuin esimerkiksi myös kuluttajasuojaan. Eräs seikka, johon olen tässä tarttunut, on vastuullinen, kestävä matkailu. Niin, että, ja tässä täytyy antaa taloudellista tukea eurooppalaisille turismikeskuksille, mutta meillä täytyy myös olla tällaisia älykkäitä kohteita ja ne täytyy liikittää luonnonresurssien vastuullisen käyttöön. Eritoten kun ajatellaan rannikkoalueita, vuoristoalueita, saarialueita, saaristoalueita. Ja meidän täytyy tietysti myös erilaisia esimerkiksi pyöräilyreitistöjä tukea. Sitten meillä on tämä Jakamistalous. Tämä on erittäin kuuma aihe tällä, tällä hetkellä. Mehän näimme tämän Italian Expossakin jo. Tämä oli erittäin hyödyllistä, kun hoidimme erilaisia aktiviteettipyyntöjä. Meidän täytyy ottaa, ottaa huomioon yksilötason toiminnat, mutta täytyy samalla muistaa esitetty kritiikki ja myös epäreilu kilpailu. Tässä täytyy korostaa sitä, että kun jaamme jotain, ei ammatillisella tavalla, niin tämä on seikka, joka täytyy ottaa huomioon. Mutta sitten kun toiminnasta tulee ammatillista, niin silloin tarvitaan säännöksiä, jotka pätevät kaikkeen tuloja tuottavan toimintaan. Ja silloinhan täytyy myös muistaa verotus, koska taloudellinen toiminta, josta tulee voittoja, on veron alaista. Tämän lisäksi luonnollisestikin myös kuluttajien suojelu ja taloudellisten vaikutusten arviointi täytyy ottaa huomioon, kun puhutaan tästä kokonaislähestymistavasta. Sittenpä muistetaan vielä digitalisointi. Tämä on aivan uusi aihe. Me tiedämme, miten tärkeää on e, järjestää pääsy verkostoihin. Verkostahan turistit nykyään etsivät lomiansa, mutta meidän täytyy antaa samalla tukea myös pk-yrityksille, jotka ovat heikommassa asemassa hyödyntäessään digimarkkinoita. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä eri toimijoiden, matkatoimistojen, operaattoreiden ja muiden välillä niin, että voimme päättäväisemmin ja vahvemmin kehittää tätä sektoria ja ottaa huomioon kaikki, kun puhumme eurooppalaisista ohjelmista ja rahoituksesta. Valiokunnassa olemme jo keskustelleet digitalisoinnista, kun puhumme matkalipuista niin, että niiden yhteydessä saataisiin enemmän tietoa ja että ostaminen olisi tehokkaampi. Ja tässä yhteydessä voidaan myös mainita vapaa Wifin käyttöoikeus erityisen julkisina tahoilla. Ja sitten tässä täytyy erityisesti ottaa huomioon vuoristo- ja maaseutualueet. Tänä päivänä vielä meillä on ö, tietty määrä matkailijoita, jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä ö, matkustaessaan. Meidän täytyy ajatella ö, esteettömyyttä liikkumisessa. Ajattelen esimerkiksi vammaisia, mutta on myös sellaisia henkilöitä, joilla on väliaikaisia ongelmia. Täytyy välttämättä pystyä luomaan palveluja tälle sektorille. Meidän täytyy myös huomata sillä olevat mahdollisuudet. Niitä ei voida jättää syrjään. Nyt haluaisin päättää puheenvuoroni tähän ja antaa muille mahdollisuuden kommentoida ja tietysti olen valmis ottamaan kaikki ehdotukset mukaan tähän, koska ymmärrän, että tämä on hyvin laajakirjoinen aihe. Ja olen varma, että pystyn ottamaan tähän paljon kollegojen eri näkemyksiä mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin jatkamme, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Kurt Fleckensteinin kutsuman ryhmän paikalle. Heitä on 16-18 European Transport Federation järjestön jäsentä paikalla. Tervetuloa. Und wir sind ein bisschen jetzt in Zeit. Olemme hieman nyt äh, aikataulusta jäljessä, joten pyytäisin, että varjoesittelijät puhuvat kukin vain kaksi minuuttia. Claudia Montero de Aguiar puhuu seuraavaksi. Kiitoksia, hyvät puheenjohtajat, arvoisat kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä, jonka hän tässä esitteli meille. Hän toi esille hyvin tähdellisiä asioita matkailun osalta ja olen pitkälti yhtä mieltä hänen kanssaan ajatellen esimerkiksi digitalisaatiota. Haluaisin joitakin huomioita esittää, jotka mielestäni ovat tärkeitä ja jotka ovat mukana tässä mietinnössä. Ensimmäinen huomio rannikko- ja merimatkailuun. Nämä ovat peruspilareita sinisessä taloudessa. Ja tätä varten tarvitaan konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa on tavoitteet ja tarkka aikataulu. Ja tässä täytyy erityisen kaksi seikkaa muistaa. Ensinnäkin rannikko- ja merimatkailu työllistää noin 13 miljoonaa, 3 miljoonaa ihmistä ja tämä on Euroopan tärkeintä meritoimintaa. Ja tässä hyvin No, monet yritykset ovat mukana tämän alueen matkailussa. Rannikko ja meri matkailu tässä tärkeässä asemassa ovat esimerkiksi erilaiset risteilyt ja kaikenlaiset gastronomiaohjelmat ja muut, muut seikat. Nämä, tässä tarvitaan strategioita, jotka ovat kansallisia, joilla saadaan esille paikallisyhteisöjä, voidaan parantaa taloutta. Sitten vielä toinen huomio, joka liittyy hallintoon. Tässä on järjestetty seminaario, jossa on mukana kaikkien jäsenvaltioiden edustajat, ja jotka, tämä seminaari liittyy eritoten rannikko- ja merialueisiin. Eli tällainen yleiseurooppalainen keskustelu, jossa voitaisiin jakaa parhaat ö, käytännöt ja luoda hyvä strategia tulevaisuutta varten. Ja tietysti kun puhutaan rannikko- ja merialueista, niin täytyy myös kaukaisiin Euroopan unionin alueisiin tässä viitata ultraperiferisiin alueisiin. Ne ovat myös merkittäviä matkailun alueella, eikä niitä voi unohtaa tässä. Ja vaan lopuksi vielä sallittehan toivon, että seuraavissa rahoituskesyksissä pitäisi olla oma otsikkonsa matkailulle kun ajatellaan sitä potentiaalia, joka sillä on vaurauden ja työllisyyden luomisessa. Ja on tärkeää myös yksityissektoria tässä kannustaa niin, että sillä, siltä tulee aloitteita ja että voidaan viedä eteenpäin Eurooppa-brändiä. Me tarvitsemme tähän myös yksityistä rahoitusta niin, että emme ole riippuvaisia pelkästään julkisen sektorin rahoituksesta. Viimeiseksi vielä toteaisin, että Jos olisi vielä mahdollista konkretisoida tätä, niin että tässä olisi mukana tällainen kaikki, kaikki mukaan ottava matkailun näkökulma. Kiitos. Danke, jetzt Kosma Slotowski seuraavana. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi kollegaa hänen laatimastaan mietinnöstä. Matkailu on äärimmäisen tärkeä teollisuuden alla kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy kerta kaikkien keksiä uusia ajatuksia, joiden kautta voidaan mahdollistaa se, että Eurooppa jatkossakin on numero yksi matkailukohteiden joukossa. Uutta teknologiaa ja uusia mahdollisuuksia täytyy voida hyödyntää. En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, onko komissio tässä toiminut riittävän nopeasti? Onko komissio toiminut reagoinut riittävän nopeasti kehitykseen? Yhä useammin, kun ajattelemme EUta, tarkastelemme sitä, miten komissio toimii koordinaattorin roolissa, ei niinkään lainsääntäjän roolissa. Sen rooli on muuttumassa yhä enemmän tuohon suuntaan. Tärkeää tässä on kuluttajan suoja, uudet välineet ja, ja uudet että tarjota matkailupalveluita, tarjot myöskin mahdollisuuksia uusille väärinkäytöksille. Meidän täytyy olla erittäin valppaina näiden suhteen, eikä pidä sallia sitä, että kun kuluttajan että kun uuden aikaistuksia tai kehitystä tapahtuu, kuluttajan suoja tästä kärsii. Ja kansallisenkin tasolla täytyy voida olla mahdollista puuttua väärinkäytökseen. Ei pidä myöskään unohtaa sellaisia alueita, joilla ei ole niin paljon matkailua toimintaa internetin kautta voi löytää Euroopasta uusiakin matkailukohteita, sellaisia, jotka ovat muualla kuin merenrannalla ja muitakin kuin suosittuja kohteita, esimerkiksi maaseutun matkailua on hyvinkin paljon ja usein maaseutun matkailua on mahdollista yhdistää paikallisen kulttuurin tutustumiseen ja paikalliseen elämään tutustumiseen, mutta kuitenkin tällainen tarjonta ei ole kovinkaan suosittua, eikä tar- palvelun tarjolla välttämättä ole myöskään tietotaitoa sen osalta, kuinka voisivat paremmin tarjota palveluitaan. Mikäli halutaan, että tällaiset pienet toimijat pääsevät markkinoille, heidän toimintansa täytyy tukea. Haluaisin varoittaa siitä, että sosiaalinen ja ilmastonmuutokseen liittyvä puolikin otetaan sen huomioon. Ne ovat tärkeitä, mutta ne eivät koskaan saa toimia jonkinlaisena verokkeina sille, että estetään eri teollisuuden alojen kehittyminen. Tämä on nähty, matkailu, tämä on nähty liikennealalla ja matkailupuolellakin pitäisi olla rakentamatta uusia raja-aitoja, vaan tekin täytyy edistää matkailua. Tässä muutama ajatus, ja aion tehdä jotakin tarkistuksiakin. Toivottavasti en puhunut liian pitkään. No, te kyllä puhuitte liian pitkään, mutta Žozorados seuraavana. Thank you, Mr. President. On behalf of ALDE. Kiitos puheenjohtajan ALDE-ryhmän puolesta. Minä haluan tukea tätä mietintöä ja hänen tekemää työtä minun on korostettava turismia ja matkailua siinä, että jaetaan eurooppalaisia arvoja. Minä haluaisin nähdä, että johdantosan kappaleessa tuodaan esille se, kuinka matkailun avulla voidaan jakaa eurooppalaisia standardeja kaikkialle maailman. Eritoten minä tuen mietinnön kahta kohtaa, jossa käsitellään nykytalouden ja matkailun uutaluttavuutta, jakamistaloutta. Minä haluaisin, että tämä mietintö olisi avoimempi näille mahdollisuuksille, joita jakamistalous suo taloudelle yleisesti ottaen siten, että voidaan rakentaa tasapainoisempi, tasapainoisemmat puitteet talouden toiminnalle – ja voidaan antaa myös tämän talouden sisällä mahdollisuus mahdollisimman monelle. Minä lisäksi tuen digitalisoimista ja digitaalisten mahdollisuuksien käyttöä ennen kaikkea matkailussa. On tärkeää, että korostetaan, kuinka digitalisoiminen ja laajakaista internetyhteydet ovat tärkeitä jotta voidaan käyttää hyväksi kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita matkailulla on. Ennen kaikkea siinä, että suljetaan kuilua, joka on olemassa ei ainoastaan laajakaistaverkkojen kattavuudella syrjäseuduilla ja saarilla. Kiitos. Jetzt Merja Kilönen. Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja koordinaattorin roolissa kerron teille terveiset QNGL-ryhmän varjolta, joka on tällä hetkellä toisessa valiokunnan kokouksessa, eikä itse valitettavasti päässyt paikalle. Best wishes from uh, Kursio Maltese. Terveiset Kursio Malteselta. Kun lausunto luonnosta, mietintö luonnosta saadaan Demontelta, Haluamme, että siinä kiinnittää huomiota kestävän kehitykseen ja puututaan uusiin haasteisiin, joita jakamiseen perustuvat talous tuo mukanaan resurssitehokkaasti Eurooppa ja laatustandardit ja niiden parantaminen täytyy hoitaa siten, että kunnitetaan työnormeja työntekijöiden oikeuksia, vaikkakin matkailu tuo yli 10 prosenttia EUn BKTstä. Sektori on yksi kaikkein eniten haavoittuvaisia silloin, kun on kyse epävarasta työsuhteesta. Tässä kiinnitän huomiota myöskin kulttuuri- ja luonnon perintöön. Tässä suhteessa ryhmään me tulee tekemään jotakin tarkistuksia, joilla edistetään kulttuurimatkailua. On myöskin varmistaa, että infrastruktuurit ovat käytettävissä. Siksi tulemme tekemään tarkistuksia, joilla parannetaan matkailupalveluita ihmisille, joilla on erilaisia vammoja. Mat- tarkkailurahastoista uskon, että on tarpeellista parantaa tiedonsaantia ja helpottaa eri sidosryhmien pääsyä näihin mukaan ottana pk-yritykset ja kansalaisyhteiskunta muiden muassa. Viimeisen, mutta ei varmasti vähäisimpänä, totesin, että komission täytyy varmistaa parempi avoimuus, jonka ei ole varoja hyväksi paikallishallinnon tasolla. Kiitos. Kiitos teille. Well, way to go, Chair. Thanks very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun tässä, puhun tässä Jill Evansin nimissä. Hän on vihreiden varjoesittelijä. Hän on sinun äh, varjoesittelijäsi kanssa varmaan nauttimassa tuolla varjoista. Kiitokset esittelijälle. Niin, tässä on yhteisymmärrys olemassa eritoten kun ajatellaan, että komissiolta pitäisi saada tiedonkeruusta nyt katsaus tiedoista, joita turismin tilastojen asetuksesta kerättiin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös luonnon perintö ja muut tällaiset asiat, jotka ovat todella tärkeitä asioita, niin kuin esittelijä tuossa sanakin. Ja sitten rohkaistaan jäsenvaltioita ja alueellisia viranomaisia edistämään ympäristömatkailua ja ottamaan huomioon sitten EU-lainsäädäntö, kun päätetään ja suunnitellaan matkailutuotteita. Herkät alueet, kuten vuoristot, saaristot ja rannikot, ovat usein hyvin riippuvaisia matkailuista ja usein ne ovat myös ensimmäisiä, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen aiheuttamista seuraamuksista. Ja tästä syystä ilmaston muutospolitiikan politiikka pitäisi olla vahvasti mukana eurooppalaisessa, kansallisessa ja alueellisessa matkailu- ja liikennepolitiikassa. Me tunnustamme sen, että urbaani matkailu on vahva liiketoiminta-ala ja liikenne turistikeskuksin siellä sisällä ja sieltä pois. Sen täytyisi olla kestävällä ja tehokkaalla pohjalla ja näin tässä kaikki voittaisivat niin matkailijat kuin eh, alueiden asukkaatkin. Me haluaisimme, että komissio tekisi tutkimuksen eh, eh, kestävästä matkailukehityksestä ja millä tavalla näitä sertifioinnin saaneita turismipalveluja voidaan kehittää. Ja tässä pitäisi enemmän keskittyä verkostointiin ja tiedonverkostoimiseen niin, että voitaisiin tuoda esille parhaita käytänteitä ja pystyttäisiin tukemaan PK-yrityksiä samoin kuin sosiaalista ja niin kutsuttua pehmeä, pehmeä matkailua. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, tässä halutaan korostaa sitä, että operaattoreiden täytyy olla vastuullisia niin, että voitaisiin paremmin edestä eurooppalaisia pyöräilyverkostoja. Ja myös rajat ylittäviä rautatieyhteyksiä, mukaan lukien näitä luotijunia ja yöjunia. Kiitos. Ertokaa. Ja, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin omalta osaltani esittelijälle ja varjoesittelijälle onnittelen. Uskon, että monet seikat, jotka liittyvät matkailuun Euroopassa, on täällä jo mainittu. Jopa kaikki. Niin minusta vaikutti lyhyesti. Haluaisin kuitenkin viitata Euroopan brändäämiseen. Tilanne sama kuin aiemminkin. Jäsenvaltiot katsoivat että niillä on kullakin oma verkostonsa matkailualalla. Ja ei mikään huomiota, huomioon Eurooppaa, sitä, että Euroopassa matkailuala voitaisiin käsitellä yhdessä. Meille tulee Kiinasta ja kaukoidosta ja kaikilta muualtakin ihmisiä. Ihmiset eivät kuitenkaan mene tutustumaan vain yhteen paikkaan, vaan useampiin paikkaan. Olisi todellakin järkevää luoda tällainen Eurooppa-brändi. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä tästä yhteistyötä. Minun nähdäkseni erittäin tärkeä aspekti on myöskin digitalisointi, se, että eri teleliikenneverkot ovat käytettävissä. Tässäkin suhteessa Eurooppa on edelleenkin jälkijunassa. Yleisesti Euroopassa tällä saralla asiat ovat kovin alkeellisella tasolla. Hyvin paljon tässä täytyy saada vielä muutettua. Viimeinen lauseen pätkä kollegamme Willin mietintö, joka käsittelee viisumeita. Yksi prosentti vain kiinalaisista matkustaa ulkomaille. Näemme, miten paljon siellä on valtaisaa potentiaalia. Meidän pitäisi nyt pohtiakin sitä, miten matkailupuolella voidaan helpottaa viisumin saantia. Muuten Kiitän vain lämpimästi erinomaista työstä, jota esittely on tehnyt. Ja in... Sitten Ines Ajala-Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, aivan aluksi haluaisin kiittää kollega De Montea loistavasta mietinnöstä, jonka hän on valmistellut. Sellaisesta sektorista, joka on äärimmäisen tärkeä Euroopalle ja joka aina ei saa tarvitsemaansa ja ansaitsemansa huomiota ei talousarvion näkökulmasta eikä myöskään valmistelu- ja ammattihenkilöstön koulutuksen osalta tai markkinointikapasiteetin suhteen. Haluaisin sanoa, jos esittelijä sallii, niin haluaisin lisätä siihen, mitä jo todettiinkin. Eli tämä yksi näistä perinteisistä toimintalinjoista, eurooppalaiset erityiset matkailukohteet, niin meillä on Euroopassa, Euroopassa ö, tällainen pilottihanke, Kalypso-hanke sosiaalisesta matkailusta. Ja siinä nimenomaan ajatuksena oli edistää tällaista kausiluonteisuudesta riippumatonta matkailua aivan kuten esittelijä toi esille, mutta ennen kaikkea vielä myös sellaisille henkilöille, jotka joko historiallisesta syystä eivät omissa maissaan olleet pystyneet osallistumaan tällaisen sosiaalisen matkailuun, tai jotka ovat esimerkiksi ikääntyneitä ja niin edelleen. Ja komissiossa tällä oli kovin lyhyt elinkaari. Haluaisiko komissio nyt kertoa meille, millä tavalla se on ottanut huomioon kaiken sen, mitä me teimme tämän osalta ja mitä potentiaalia tällä ohjelmalla voi olla ajatella nykyisiä matkailustrategioita. Lopuksi vielä toteisin, että olisi mielenkiintoista tunnistaa ne mallit, joiden kautta matkailut, jotka ovat erittäin, matkailumallit, jotka ovat erittäin sen kuuluisia, esimerkiksi Santiagon vaellusreitti tai sitten nämä pyöräilyreitit ja niin edelleen. Että näihin liittyisi myös tietyt turvallisuusaspektit, joita ei oteta, ole otettu aina huomioon. Ja sitten kuluttajaoikeudet. Mehän olemme nähneet, että matkailupaketeissa täytyy, niitä täytyy sopeuttaa ja ottaa huomioon aina kuluttajaoikeudet. Ja sitten matkailu kolmansiin maihin. On aivan totta, että me hyödymme siitä, että esimerkiksi Tunisian tai Egyptin tai Marokkoonkin suuntautuu matkailua, mutta meidän pitäisi pystyä tekemään tällaista vaihtoa rannikkoalueiden välillä, niin että molemmat osapuolet hyötyisivät tilanteesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin <clears throat> niin ikään kiittää Demontia tästä varsin kattavasta mietinnöstä. Tässä oli kolme mielenkiintoista asiaa. Tämä ensimmäinen kohta, jossa pyydetään, että komissio laatisi kertomuksen siitä, kuinka toimet vuonna 2015 ovat toimineet, kuinka ne on pantu täytäntöön ja mitä, kuinka tästä on otettu oppia. Ja tämä tavaramerkki Destination Europe, tämä on erityisen tärkeä. Meidän on viestittävä jäsenvaltioiden välillä, jotta voimme varmistua, että tämä on erityinen ja korkea-arvoinen tavaramerkki. Ja lisäksi meidän on mahdollistettava olosuhteet, jotka takavat laadukkaan matkailun, mikäli se on se, mitä me haluamme. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava asiantuntevaa henkilökuntaa työskentelemässä alalla. Mitä tulee kulttuuriperintöön ja näihin muihin tähän liittyviin asioihin, näihin liittyviin asioihin, niin voisimme puhua kulttuurimatkailullisesta perinnöstä. Se oli 40 prosenttia matkoista tehdään nimenomaan kulttuurikohteisiin. Tämä on erityisen tärkeä Euroopan matkailulle. Lisäksi on maaseutumatkailu. Tämä on räjähtämässä tällä hetkellä. Tämä on tärkeä lisä matalapalkkaisten maanviljelijöiden tuloihin. Kiitos Devantille. Sitten Pavel Telitska. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua vain lyhyesti vain, koska voin periaatteessa allekirjoittaa kaiken sen, jotka, jonka liberaaliryhmän kollega sanoi. Yksi huomio, jonka esittelijäkin mainitsi ja tähän painotti. Kyse on digitalisoinnista ja siitä, kuinka merkittävästä asiasta on kyse matkailun ja matkailun käyttämisen kannalta. Tässä yhteydessä voin vain alleviivata sitä tosiasiaa, että meillä on edelleenkin melkoinen taistelu meneillään, kun pyritään pääsemään eroon verkon kun pyritään verkon neutraaliuteen ja pääsemään pois verkkovierailumaksuista. Näiden toimien merkittävyys on erittäin suuri. Digitalisointi on tarpeellista, mutta mikäli ei saada aikaan tai toteutua se, mitä, mihin pyritään, niin meidän uskottavuutemme kärsii. Tuen vain esittelijä näiden asioiden suhteen. Nyt pistän itsenikin puhelistalle. Yhteisön tasolla halutaan toimia. Meillä on Itämeren strategia jo. Itämeren reunan valtiot tekevät yhteistyötä ja pistävät tätä hankkeet, hankkeet yhdessä. Siitä on todavan strategia myöskin. Se esimerkki, että Tähän suuntaan meidän täytyy mennä myöskin matkailualalla. Näin voidaan raja-aitoja yrittää. Ja kun puhutaan pyöräilymatkailusta ja puhuttu luvuista, niin pyöräilymatkailu tuo Euroopassa 44 miljardia vuodessa. Yhtä paljon kuin risteilyaluksilla tapahtuu matkailu. Mikäli risteilyaluksille tarvitaan rahaa, niin sitä löytyy. Mutta mikäli ottaa 20 miljoonaa pyöräilijöitä varten, niin silloin tämä on suuren suuri ongelma. Kyse on kuitenkin taloudellisista vaikutuksista on vähintäänkin yhtä suuri kuin risteily matkailulla. Juuri kun on kyse pk-yrityksistä ja verotuloista, jotka koituvat tästä toiminnasta, niin kyse ei ole myöskään ekologisesta asiasta. Ja myöskin, tähtää myöskin taloudellista vaikutusta ja myöskin terveyteen vaikutusta. Pyöräilijät elävät 10-15 vuotta pidempään kuin jotka eivät pyöräile. Kyllä tämä pitää paikkansa. Mutta yksi seikka vielä. Kiehtovaa tässä on se, että tietyillä alueilla on laivusta tapahtunut. Itämerellä on sunkin yleensä 2-3 kuukautta, mutta kun on kyse pyöräilystä, pyöräilykausi voi olla 90 kuukautta. Tämäkin on hyväksi. Infrastruktuuria voidaan käyttää pidempään, mutta tässä on yksi haittapuoli. Ja kun tarkastellaan maanteitä, niin niillä annetaan Euroopasta rahaa. Mutta sitten kun kyse tai mennään 20 kilometriä kauemmaksi rannikolle, niin silloin on taas ongelma raha pitää ruikuttaa valtiovarainministeriössä ehkä joltakin muulta, joten meidän täytyy tehdä tästä toiminnasta houkuttelevampaa. Täytyy sanoa, että nämä pääväylät pitäisi hoitaa kuntoon niin, että myöskin rannikoille päästäisiin, koska eihän kukaan hullukaan millään pyörälle moottoritien varressa, vaan pikemminkin aloperällä rannikolla. Nyt esittelijää ennen saa puhua vielä komission edustaja. Kuka sieltä komissiosta onkaan paikalla? Olkaapas hyvä. Oui, merci beaucoup. Euh, Kiitos. Haluan kiittää esittelijää mietinnöstä. Meillä on samanlainen näkemys on tiettyjä tärkeitä kohtia kuin se, että lisätään alan kilpailukykyä, käytetään paremmin eurooppalaisia rahastoja, rakennerahastoja. Se, että asetetaan digitalisoinnin haasteet etusijalle. Minulla olisi rauhoitella parlamenttia sen suhteen, että komissiolla ei ole aikomusta asettaa matkailua takalalle Päinvastoin me haluamme korostaa matkailualaa sellaisena alana, jolla on suuria, suuri merkitys muoti, elintarvike, vaate, rakennus, teräs ja liikennealoille esimerkiksi. Tämä on tärkeä meidän sisäisten synergioiden kannalta. Siksi me katsomme kohti innovaatioita, kohti digitaalialaa, kohti informaatioteknologiaa. Lisäksi luovat ja kulttuurialat ovat tässä mukana siten, että lisätään kulttuuriyhteyksiä ja yhteyksiä muihin aloihin, jotka juuri mainitsin. Me olemme myös sitä mieltä, että mikäli tämä ala pystyy tulevina kuukausina, tulevana vuotena lisäämään työllisyyttä Euroopassa, niin se on nimenomaan tämä matkailuala sitä on, sen arvoa on korostettava ei ainoastaan kansallisilla hankkeilla, vaan myös eurooppalaisella tasolla. Siksi komissio luottaakin parlamentin tukeen. Muutama kohta aivan nopeasti, jotka tuotiin jo esille, joilla kohdin komissio mainittiin. Me olemme täysin yhtä mieltä siitä, että on vahvistettava tuotemerkkiä siten, että matkailu Euroopan lisääntyisi se, että edistetään Eurooppaa kohteena kiinalaisille, jotka hädin tuskin tietävät, että Rooma ja Pariisi ovat olemassa, niin tämä voi todellakin tuoda lisäarvoa. Katsokaapa, mitä yhdysvaltalaiset ovat tehneet ja mitä ovat saavuttaneet. Myös intialaiset ovat toimineet luovasti merkittävin budjeteen ja saavuttaneet hyviä tuloksia. Digitalisoinnista kausimatkailun vaikutuksesta. Ei ole panostettava ainoastaan nuoriin. Riittää, että katsoo, koska Kiinan matkailijat tai Brasilian matkailijat ovat matkoilla. Siitä voi olla apua. Pyöräilyturismi on tärkeä painopistealue. Minä olin yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos on otettava huomioon myös matkailualalla, siksi eurooppalaiset rakennerahastot auttavat matkailualan toimijoita toimivan resurssitehokkaammin. Tämä on hyvä asia. Matkailuala on sellainen, jonka avulla voidaan vähentää päästöjä ja säästää energiaa. Tämä lisää alan kilpailukykyä ja auttaa myös taistelun ilmastonmuutosta vastaan. kommentti, joka liittyi merelliseen matkailuun. Me olemme yhtä mieltä. Tästä syystä johtuen meillä on tiedoksianto vuodelta 2014, jossa on suunnitelma tälle alalle. Me olemme valmiita ottamaan huomioon Montero kommentin siten, että järjestettäisiin eri sidosryhmien kanssa tältä alalta tilaisuus, jossa keskusteltaisiin tästä tärkeästä aiheesta. Ja muita aiheita, jotka nostettiin esille, avoimuus, kuinka rakennerahastoja käytetään matkailuun. Komissio on sitoutunut laatimaan kertomuksen siitä, mikä vaikutus kosmerahaston ja paikallisten rahastojen avulla on saavutettu. Nämä rahastot käyttävät, paikalliset rahastot käyttävät varoja ei komission suurilla päätöksillä, vaan paikallisemmalla tasolla. Se on helposti laskettavissa, kuinka paljon nämä paikalliset rahastot käyttävät matkalla, niin mikä on vaikutus työllisyyteen. Viisumi-asian. Me olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on avain roolissa. Komissio haluaa yksinkertaistaa viisumien myöntämistä. On tehty vaikutusten arviointi siitä, kuinka helpotus kasvavien markkinoiden suhteen vaikkapa Kiinan kanssa, mikä vaikutus tällä olisi Euroopan taloudelle? Minulla on kommentti Kalypson liittyen. Minä haluaisin korostaa sitä, että Kalypso on edelleen Kosmen rahoittama ja se on kyllä meidän komission jäsenen etu prioriteettilistalla. Minulla ei ole, oli ilmeisesti antaa, mutta aika rientä, joten annan puheenvuoron. Isabel de Monte. Isabel de Monteville esittelijän ominaisuudessa. E, davvero a, a tutti i relatori ombra, i colleghi e alla commissione. Kiitokset varjoesittelijöille ja kollegoille sekä komissiolle, komissiolle tekemästänne työstä. Olemme varsin iloisia, kun näemme, miten monista asioista olemme yhtä mieltä ja että löytyy, löytyy tahtoa ottaa mukaan uusia asioita ja löytää uusia ratkaisuja. Eritoten viitan tässä ensimmäiseen puheenvuoroon, joka käytettiin rannikko- ja meri matkailusta, jolla voi olla tärkeä merkitys taloudelle, samoin kuin on esimerkiksi kulttuuriturismilla ja ympäristömatkailulla. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että jos voitaisiin hieman enemmän vielä tehdä sen osalta, että korostettaisiin sitä, mikä on Euroopassa niin ainutlaatuista, niin sehän on kulttuurinen eroavaisuus – ja rajat, yrit, rajat ylittävä matkailu on niin tärkeässä asemassa, koska kulttuurieroja on niin paljon ja tämä on varmasti sellainen alue, jossa voimme tehdä yhteistyötä niin, että voimme vielä tuoda paremmin esille sitä, mikä on jäsenvaltioiden välillä erilaista. Me tarvitsemme koulutusta, jatkuvaa koulutusta. Ja kenties me voimme myös kausien ulkopuolella parantaa työn teon mahdollisuutta luomalla matkailumahdollisuuksia ympäri vuoden. Digitalisoinnin osalta eh, voidaan myös ryhtyä aloitteisiin. Ja sitten lisäisin vielä erään seikan, jota en käsitellyt aikaisemmin, mutta joka on mielestäni tärkeä. Meidän täytyy muistaa myös eläimet matkailussa. Matkailun merkitys taloudelle on äärimmäisen suuri ja jotkut alueet ovat kärsineet talouskriisistä aivan suunnattomasti. Ja kaikissa jäsenvaltioissa vaikutukset eivät ole olleet samanlaisia, mutta matkailuun investointi on erittäin pitkäkestoista investointia, jos halutaan, että matkailulla on tärkeä vaikutus maan taloudelle. Kiitos. 24. kesäkuuta kello 12 on tarkistusten takaraja. Muistakaa se. Seuraavaan esityslistan kohtaan sitten. Tosin ensin kiitokset esittelijä ja varjoesittelijä yhdestä keskustelusta, mutta nyt eteenpäin. Seuraava aihe ovat satamapalvelut. Täällä on myöskin vierailijoita paikalla, joilla ei ole kuulokkeita. Totesin, että täällä edessä on vielä tyhjiä paikkoja. Poikkeuksellisesti voitte tulla tänne eteen seuraamaan keskustelua millä tahansa kielellä sitä haluatte sitä seurata. Tulkaa tänne eteen. Ah, te voitte tulla istumaan tänne eteen, niin te saatte kuulokkeet ja voitte seurata keskustelua omalla kielennälle. Tulkaa ihmeessä tänne. So, und wir sind... No niin, nyt innolla odotamme, mitä esittelijällä on sanottavanaan. Esittelijä on Knut Fleckenstein. Olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin muutama sana menettelytavasta. Muistanette, että edellisellä vaalikaudella meillä oli mietintö asiasta 500 52 tarkistusta tuli siihen. Ja sitten näistä laadittiin 25 kompromissia ilman, että asiaa kuitenkaan saatiin hoidettua loppuun. Kompromissit olen ottanut vain osittain mukaan mietintööni. Jotkut niistä ovat sellaisia, joiden suhteen neuvotteluita täytyy vielä käydä, mutta haluaisin siitä huomata todeta, että mikäli kompromisseja tehdään vain kompromissien vuoksi, niin tämä meni liian pitkälle. Neuvoston kanta on tässä otettu huomioon joissakin kohdin. Tässä on jo tätä työstetty, mutta lähinnä olen pyrkinyt siihen, että me kirjaamme ylös sen, mitä me ajattelemme. Myöhemmin keskustelun neuvoston kanssa ja pyritään löytämään yhteinen sävel, mutta tämä vasta toinen vaihe. Joihinkin kovetellaan, että keskustoista tulee vähintäänkin sellaiset, että Alankomaiden puheenjohtajakaudella niitä vielä jatketaan. Ko, kappale kolme, rahoitus ja neljä, käyttäjien kuuleminen. Nämä ovat pitkälti alkuperäisen mietinnön kaltaisia. Luvussa kaksi on perustavanlaatuisia muutoksia. Markkinoille pääsy on siellä otettuna huomioon myöskin koulutus ja hyvät työolosuhteet ovat siellä tärkeässä satamapaketti 1 ja 2. Ota sitten, jos on keskusteltu, satamapaketti 3. Siihen on liittyy hyvinkin paljon kielteistä. Sitten lukuun kaksi tehdyt muutokset nähdäkseen tuovat myönteistä vastakaikua, mutta jotakin yksittäisiä seikkoja lyhyesti vielä. Markkinoille pääsy. Tämä ei enää osana asetusta. Siksi tämä on uudella nimellä, eli satamapalveluiden organisointi. Satamissa on hyvinkin erilaisia jäsentelyitä. Emme halua yhtä yhtenäistä mallia kaikille satamalle pakottaa, vaan jäsenvaltiot ovat äh, niin kuin aiemminkin itse päättää, kuinka palvelut järjestellään ja kuinka markkinat pääsi varmistetaan. Jossakin monissa palveluissa näin onkin jo asianlaita, mutta luvussa kaksi on ongelmia. Joidenkin mistä meni liian pitkälle, joidenkin mistä ei mene riittävän pitkälle. Kuinka paljon on sitten lisää arvoa? Tästäkin on keskusteltu aiemmin paketti kolmosen yhteydessä esimerkiksi. Siksi on kiloinen siitä, että komissaari Bulcin kanssa keskustelussa on onnistuttu sopimaan asiasta niin, että rahoituksen avoimuus keskitetään juuri lukuun kolme. Toinen seikka. Tarkoituksena on parantaa kilpailukykyä. Tämän kaiken tavoitteena mutta mikäli puhumme kilpailukyvystä, meidän täytyy puhua myöskin työolosuhteiden parantamisesta ja vahvasta työmarkkinavuoropuhelusta. Täytyy puhua samanaikaisesti. Pel- emme voi sanoa siitä, että työntekijöiden asema heikkenee Euroopassa, missä työsuhteet heikkenevät. Vuokratyövoiman käyttö ja riittämätön koulutukset ongelmia. Emme voi sanoa sitä uudella vuosisadalla. Työntekijät edelleenkin jonottavat satamassa pätkätöitä. Uusi artikla 10 edellyttää sitä, että ongelmaan puututaan. Tämä pätee tarvittavan koulutukseen, vuoropuhelun työmarkkinoilla ja myöskin koulutusnormeihin. Lisäksi mainitaan työmarkkinavuoropuhelu ja jäsenvaltion velvollisuus varmistaa turvallisuus työpaikoilla – ja turvalliset että taatut työpaikat. Minulla on täysin selvää se, että ongelmia ei voida ratkaista tämän asetuksen sisällä yksinomaan, mutta vähintäänkin me voimme viitata näihin ongelmiin ja osoittaa ihmisille, että me pidämme näitä asioita silmällä ja että niissä asioissa, joissa meillä on myötämääräämisoikeutta, voimme myöskin pyrkiä niihin vaikuttamaan. Rahoituksen avoimuus on asetuksen tärkeä kohta ja myöskin valtion tuet ovat merkittävä seikkaista täytyy keskustella. Ja kun on kyse julkisista varoista, silloin avoimuus on tietystikin tarpeellista. Tämä pätee tietyssä määrin myöskin palkkoihin. Kriteerit, joilla määritellään palkkiot ja palkata, täytyy myöskin tehdä avoimeksi puun kriteereistä – satamissa täytyy, satamilla täytyy kuitenkin olla vielä liikkumavaraa yksittäisiä omia neuvotteluitaan varten. Mitä valtion tukiin tulee? Kilpailupääosasto on jo kertonut, miten asiat muotoutuvat vuoteen 2015 loppuun mennessä. Siihen mennessä saadaan ensimmäinen ehdotus ryhmäpoikkeusasetuksesta. Satamat ovat tässä lainsäädännössä mukana. Tämä on hyvä asia. Kysymys kuuluukin vain, miten ne on otettu sinne mukaan Tärkeää ei ole pelkästään tarkastella investointeja ja asettaa jotenkin kynnysarvoja, vaan myöskin satava infrastruktuurien luonne on usein erilainen ja myöskin satamien julkinen puoli täytyy ottaa huomioon. Sitten satamien itsemääräämisoikeus. Joissakin satamissa uudet säännökset täyttävät todellista arvoa, mutta minusta ei ole mielekästä se, että Madridissa pitäisi olla samat palkat kuin Ljubljanassa esimerkiksi, ja että kaikista tietysti päättää puoli vuotta etukäteen. Satamata, satamien täytyy voida kehittää omaa strategiaansa. Myöskin silloin, kun on kyse maksuista. Ei tämä ole uusi asia, mutta omaan luonnokseeni olen tämän työstänyt tähän muotoon. Ja vielä viimeinen lause käyttäjien konsultoinnista ja valvonnasta Yksi koko ei sovi kaikille, pätee kumpaankin asiaan. Ja kun käyttäjiä kuullaan, täytyy tarkastella kriteereitä ja myöskin käyttäjien täytyy tietää maksujen muodostumisesta. Mutta miten tämä konsultointi suoritetaan, tämä pitää jättää satamien päätettäväksi. Ja tietystikin valvonta on tarpeellista, riippumaton valvonta. Monissa jäsenvaltioissa tällaista on jo olemassa. Ja siksi tämä formaatti, olipa kyse kartellista tai ministeriöstä, joka val- valvoo, täytyy vain varmistaa, että tällaisia valvontaelmiä on. Mutta ei mitään liikaa tätä säännellä. Sitten vielä lopuksi. Ajatus, joka tuli aiemmin esiin. ETF, Aspo, Bford, Porto, ovat tehneet ehdotuksiaan ja uusi, ilman, että yksittäin kaikkia seikkoja mainitsisin, niin useimpien varjoisettelyn ehdotusten kanssa olen yhteistyössä, kiitän yhteistyöstä ja hyväksyn suurimman osan heidän ehdotuksistaan. Aikaraja tarkistuksia varten on 22. kesäkuuta. Olin kuullut, että tänään on esitetty, että tätä lykättäisiin viikolla tarkistusten takareen. Minusta kyllä sopii, koska aika on muuten kovin lyhyt. Toiseksi jo edellisessä tapaamisessa varjoesittelijöiden kanssa keskusteltiin siitä, että kun otetaan huomioon kesätauko, todennäköisesti syyskuussa vasta saadaan kompromissista aikaa, niin sitten lokakuussa voidaan uudelleen tarttua tähän asiaan. Tämäkin sopii minulle. Kiitoksia toistaiseksi yhteistyöstä huolimatta monista yksittäistarkistuksista uskon, että olen saanut jotakin edes jotenkin mielekästä tästä kokoa Kiitos. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Kiitos Knut Fleckensteinille. Nyt sitten kaikki muut puheenvuorokäyttäjät. Puheenvuoropyyntöjä on kovin paljon, joten joudun laittavasti rajamaan kaikkien puheen vain kahteen minuuttiin. Elisabeth Fosenberg ensimmäisenä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο. Καταρχάς να πούμε ότι Kiitos puheenjohtaja. Koitan pysyä puheajassa. Esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Minä olen sitä mieltä, että tämä on varsin harkittu lähestymistapa, johon, jonka suhteen me emme ole täysin yhtä mieltä. Me olemme sitä mieltä, että avoimuus on erityisen tärkeää, sillä se lisää kilpailua Euroopan sisällä ja sillä on myös kilpailua liittyen investointipolitiikkaan ja tämä on meille kaikille erityisen tärkeä aihe. Tämä liittyy tiiviisti myös pääsyihin markkinoille ja tämän suhteen me olemme eri mieltä, ottaen huomioon neuvottelut, jotka ovat paraikaa käynnissä, niin minä uskon, että me tulemme kohtamaan jossain kohdin, mitä tulee työsäännöksiin, niin me emme ole sitä mieltä, että ne on kaikki mahdollista heijastaa tähän asetukseen. Ne ovat työmarkkinosapuolten neuvottelujen tulos. Tästä me olemme kyllä yhtä mieltä, mutta meidän on oltava varovaisia, sillä joskus on tietynlainen konflikti liittyen subsidiariteettiperiaatteeseen. Me olemme yhtä mieltä siitä, mitä asetuksesta ja teknisistä kohdista sanottiin, ja mitä palveluntarjoajiin tulee, niin ja nämä kriteerit, kyllä, mutta nämä kriteerit meidän mielestä ovat sellaisia, että niiden tulisi olla osa yhtenäistä järjestelmää siten, ettei aiheuta mitään erittelyä, joka aiheuttaisi myöhemmin ongelmia. Artikla 7 ja sen tarkistaminen. Mielestäni tässä pitäisi katsoa näitä avoimuuden vähimmäisvaatimuksia liittyen palvelun tarjoajien rajattuun valikoimaan. Minä päätän puheenvuoroni, sallikaa minulle vielä muutama minuutti. Sillä muuten tässä saatetaan joutua valitusten kierteeseen. Mitä tulee satamamaksuihin mielestäni, niin sataman viranomaisten tulisi nämä määritellä, määritellä kun kyseessä on äh, näin, niin meidän tulisi kuunnella, mitä jäsenvaltiot haluavat. Ja vielä yksi asia, pienemmät satamat meidän tulisi katsoa, miten näiden kanssa tapahtuu, sillä niiden kautta kulkee vähemmän rahtia. Kenties näitä on epäsuhteisesti huomioitu. niin mitä tulee tähän riippumattomaan hallinnolliseen viranomaiseen, tämä on tärkeää ja siksi minä puhun tästä, minä puhun tuolla nopeasti. Me olemme eri mieltä tästä. Olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioilla on olemassa nämä valvovat elimet olemassa, jotta voivat kantaa tämän vastuun. Ja lopuksi minä haluaisin kiittää esittelijää. Kyllä me jatkamme yhteistyötä ja me tulemme seuraamaan esittelen asettamaa aikataulua. Peter van Dalen. Peter van Dalen seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. tuemme tätä realistista asennoitumista, jota esittelijä on tässä omaksunut. Toteaisin, että rahoituspuolen avoimuus on tärkeä tiedämme, että kaikille Euroopan satamilla on alueellista, kansallista ja muuta rahoitusta, hallituksen antama rahoitusta, joka ei mahdollista reilua kilpailua, ja tämä on tämä tärkeä seikka tässä koko asiassa, rahoituksen avoimuus. Komission ehdotus, joka liittyy valtion tukiin, saattaa tuoda tiettyä jännitettä keskustelun. Komissiot pitäisi tehdä nyt selkeyttä sen osalta, mitä se ehdottaa ja kuinka, mitä tämä tulee voimaksi näyttämään. Tämä on tärkeää se kilpailun kannalta. Toivon mukaan tässäkin edistys saadaan aikaan puheenjohtaja. Aion tehdä jotain itse jotakin tarkistuksia. Esimerkiksi sen varmistamiseksi, että laivat voivat turvallisesti satamiin rantautua. Turvallisuus tässä juuri on tärkeä asia. Tulen tekemään jotakin tarkistuksia. olisi hienoa, mikäli tarkistuksen takareja voitaisiin pidentää lykätä tuonemmaksi. Olisi hienoa, että pari, jopa pari viikkoa saataisiin lisää aikaa tarkistajattamista varten. Toivon puheenjohtaja, että ää, näin voidaan tehdä. Tässä aivan lyhyt kommentti. Vielen Dank. Jetzt Gesine Meissner. Gesine Meissner seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Fleckensteinille esittelijänä. Tietystikin on tässä hienosti tehty työtä tämän koko asian tiivistämiseksi ja nyt on päästy lähemmäksi ratkaisua. Komissaaritus on saatu. Nyt täytyy nähdä, mitä neuvosto sanoo. Nyt jota vasta totesi, että olisi hienoa, mikä olisi enemmän aikaa tehdä tarkistuksia. Muuten tästä tuli liian kiire. Meidän täytyy tarkalleen voida pohtia vielä asioita. Rahoituksen avoimuuteen keskittyminen on aivan oikein ja tärkeä asia. Juuri tätä me tarvitsemme. Täytyy olla kunniset säännöt kaikille. Mitä lukun kaksi tulee? ei varkelle pääsyä ja sotapalveluiden järjestäminen. Olisin toivonut hieman enemmän markkinoille pääsyä tietyissä asioissa. On hienoa, että joustavuutta kuitenkin on vielä satamille, mutta kun tarkastaa esimerkiksi Englantia, siellä satamat ovat yksityisiä, Antwerpen satama puolestaan on valtion satama, mutta luotseet ovat yksityisiä. Minun nähdäkseni olisi tärkeää, että myös asetus, joka ottaisi huomioon kaikki satamat, että kaikki satamat voisivat toimia vähintäänkin yhtä hyvin kuin tähänkin saakka. Mitä työolosuhteisiin ja normeihin ja koulutukseen tulee, katson, että on tärkeää, että painotetaan. Ja kun on uusia palveluntarjoajia, uusi palveluntarja, hänen täytyy ottaa aina vanhat työntekijät täysimittaisesti palvelukseensa. Ja tietystikin tässä voidaan katsoa komission puolen. Johdossa on 20. Puhutaan käyttöoikeussopimuksista. Tässä täytyy tehdä selkeä ero eri satamien välillä. Joissakin satamissa on erilaiset menettelyt. Kauneuvosto puolestaan artikla 4 osalta sanoo, että satamapalveluita täytyy avata aina kaikille käyttäjille. Ja paras olisi, mikäli päiväsaikaan palvelut ovat käytettävissä niin, että tässä ei voi joku vain poimia rusinoita pullasta. Ja mitä riippumattomaan valvontaelimeen tulee, minusta vaikuttaa siltä, että komission teksti on kovin monimutkainen. Neuvostolla on tässä parempi ehdotus. Joskus esittelijäneuvosto ovat hieman pragmaattisempia ja konkreettisempia kuin komissio, ja juuri tähän suuntaan pitäisi mennä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ilmaista olevan iloinen näistä myönteisistä muutoksista – jotka on otettu mukaan tähän mietintöön. Eritoten ajattelen tässä markkinoille pääsyä tekstissä. Eipä unohdeta sitä, että viimeisten kolmen kuukauden aikana eurooppalaisissa satamissa on tapahtunut kolme kuolemantapausta, koska koulutus on ollut riittämätöntä ja turvallisuus toimet ovat olleet riittämättömiä, joten ryhmämme täysin tukee näitä tarkistuksia, joita esimerkiksi esittelijä on esittänyt turvallisuudesta, koulutuksesta, työmarkkina- ja vuoropuhelusta ja työntekijöiden oikeuksista. Me tuemme kokonaisuudessaan avoimuutta, mutta meidän ei pitäisi käyttää, käyttää avoimuutta verukkeena, jonka kautta sitten heikennetään työntekijöiden oikeuksia, poistetaan niitä ja heikennetään myös turvallisuustasoa. Me teemme mielellämme yhteistyötä kanssanne sen varmistamiseksi, että pystymme parantamaan tarkistusten kautta tätä ehdotustanne. Kiitos. Uh, thanks, Chair. The, um... Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin myös Fleckensteinia hänen työstään tähän asti. Kolmas kerta toden sanaa. Kuka ties? Minä olisin myös tuoda esille tämän julkisen rahoituksen avoimuuden. Ei voida puhua tästä aiheesta, mikäli ei puhuta niistä julkisista varoista, joita tähän käytetään, niin operatiivisen toimintaan kuin infrastruktuureihin. Yhdistyvässä kuningaskunnassa kaikki saatamat on yksityistetty. Puhun tällä eurooppalaisena edustajana niin yhdistyneen kuningaskunnan edustajana. Minä kiitän Fleckensteinin aloitetta siitä, että järjestetään kokous DG Moven kanssa. Olisi hyvä, että komissio selkeyttää tätä valtionapuasiaa. Tämä ei muuta näkemystäni, että ei ole mitään järkeä edetä nopeasti tämän asian suhteen. Mielestäni tämä ei ole järkevää ennen kuin on edes luonnos siitä, mitkä ovat tulevat valtionavusäännöt tässä näissä lainsäädäntöpuitteissa on kunnioitettava Euroopan satamien infrastruktuuria. Tässä ei käsitellä hallintatapaa, markkinoita, maantieteellistä tilannetta. Ja tähän liittyen olin yhtä mieltä Fleckensteinin kanssa, että ei ole yhtä ainutta keinoa toimia. Siksi markkinoille pääsy määräykset on poistettava tästä toisesta luvusta. Minulla on runsaasti muistiinpanoja. Minä olen varsin tyytyväinen työntekijöiden oikeuksiin, sosiaalisiin standardeihin, ettei työntekijöitä käytä hyväksi. Ja olen sitä mieltä, että ruopaus on poistettava tästä asetuksesta. minun on nyt otettava esille, että tämä on otettava mukaan kestävän liikenteen suurempaan asiayhteyteen siten, että se kunnioittaa käyttäjiä, ympäristöä ja tulevaisuutta. Kiitos puheenjohtaja. Jetzt ist Rosa D'Amato. Rosa D'Amato seuraavana. Oh, Peter Lundgren. Ei kun Peter Lundgren, korjaa puheenjohtaja. Oh, joo. Ladies first. Gracias. No. You are not on the list, huh? Ei, te ette ole puhujalistalla. Rosa Damato kyllä on. <laughs> Eh, grazie, Presidente. Eh, sebbene... Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission tarkoituksena on avata markkinoita kilpailulle niin, että voitaisiin sektorin monopoleja vähentää, mutta tässä mietinnössä on seikkoja, jotka saattavat olla ongelmallisia eritoten pienten satamien osalta. Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan satamien välillä on itse asiassa suuria eroja. Edelliset voivat, edellisemmät, aiemmat näistä voivat olla paljon tehokkaampia ja helpommin hallinnoitavia. Ja Pohjois-Euroopan maat haluavat pitää kiinni korkeista standardeista niin, että voidaan taata suuri tehokkuus ja asetus tällaisena perustuu enemmän Pohjois-Euroopan satamiin. Me haluamme, tässä halutaan välttää hallinnollisia, hallinnollisen taakan liiallisuutta ja auttaa satamia, jotka eivät kukoista. Me emme halua pienille satamille kuitenkaan hallinnollista taakkaa ja tämän ehdotuksen kautta sitä tulee. Ja pitäisi antaa mahdollisuus palvelujen tarjoajien määrän rajoittamiselle silloin, kun sataman koko sitä vaatii. Ajatellaan vaikka turvallisuutta ja ympäristöllistä kestävyyttä voidaan pitää syinä tarjoajien määrän rajoittamiselle ja ad hoc-velvoitteiden vaatimiselle. Kun otamme huomioon eurooppalaiset satamat, niin täytyy pitää mielessä, että ne ovat hyvin erilaisia, niiden järjestäytymismalli on hyvin erilainen. Ja täytyy ottaa jokaisen sataman omat erityispiirteet huomioon ja joitakin välimeren satamien malleja että tässä rangaistaan. Täytyy myös muistaa, että eri satamissa on erilaisia työntekijäluokkia. Me olemme hieman huolissamme esittelijän lähestymistavasta tämän asian osalta, koska haluamme, että yritykset voivat itse organisoida omat palvelunsa, kun ne esimerkiksi osallistuvat tarjouskilpailuun. Ja eh, yrittäjien, yritysten pitää pystyä puolustamaan työntekijöitään ja pitää pitämään kiinni työpaikoista. Ja sitten myös avoimuuskysymys. Avoimuus täytyy aina taata, kun puhutaan julkisista palveluista. Me haluamme parempaa valvontaa komissiolta ja tilintarkastustuomioistuimelta ja puheenjohtaja. Minä tässä lopettelinkin. Asetuksessa ei kovin paljon tuoda markkinoille pääsyn harmonisoinnin osalta uutta ja paljon jätetään jäsenvaltioiden käsiin. Lopuksi vielä kestävyyskysymys. Puheenjohtaja keskeyttää. Kiitos. Joudun keskeyttämään. Tämä olisi muuten epäreilu muita kohtaan, mutta minä keskeytän sen siitä syystä. Jackie Foster seuraavana. Yeah, thank you, Chairman. And... Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle hänen pitkästä ja hartaasta pyrpemästään. Puhun tässä Ison-Britannian näkökulmasta. Peter on ECRn esittelijä, varjoesittelijä. Me yksityistimme satamat 30 vuotta sitten, niin meidän täytyy tarkastaa sitä, että mitä tahansa tästä tuleekin, niin emme päädy sellaiseen tilanteeseen, että noikuta kieltäisi siihen, mitä meillä nyt tilanne on. Hyvin paljon on saatu aikaan, mutta liikkumaan varaa ei ole riittävää silloin, kun on kyse punkkeroinnista, hinauspalveluista ja muista seikoista. Pidämme hyvänä esittelijänä ajatusta siitä, että Pitää tunnustaa tosiasiat, mutta muutamat seikat, jotka liittyvät esittelijän huomioihin, ovat hieman huolestuttavia. Esimerkiksi työntekijöiden kohtelu. Isossa Britanniassa menettely lopetettiin, koska tällaista pätkä, pätkätyöntekijöitä oli hyvin paljon ja heidän kohtelunsa oli kammottavaa. Asia täytyy pohtia uudestaan. Tässä on myöskin poikkeus pienien satamien varten. Ne ovat hieman kadonneet tästä tutkasta. Ja meidän näksemme tätä poikkeusta ei pitäisi pitää yllä, koska, tai pitäisi pitää yllä, koska on suurista satamista. Ja lopuksi vielä totesin, että olemme huolissamme PSOiden osalta, julkisten palveluiden velvoitteiden osalta, se, että ulkopuolelta voidaan pakottaa tällaiseen, niin emme pidä tästä. Me saattaa olla kuitenkin tahaton seuraamus tästä lainsäädännöstä. Kiitoksia kuitenkin esittelijälle. Aina Zeit. Kiitos, että pitäydytte puheenjohtajan. Wim van den Kamp. Eh, meneer de dank. Puheenjohtaja, kiitoksia paljon. Olen hyvin monessa samaa mieltä edellisten puhujien kanssa sen osalta, mitä Fleckensteinkin sanoi, että hän vie asioita eteenpäin. Meidän täytyy olla konkreettisia ja pragmaattiset menettelytavat satama-asetuksen osalta. No itselläni on kolme kysymystä. Ensinnäkin, kuka voi rahoittaa ja miten voidaan varmistaa avoimuus ja markkinoille pääsy. Ja mikäli rahoituksesta halutaan avointa, sitten halutaan myöskin tietää, miten markkinoille pääsy toteutuu. Ja kysymys kuuluu, mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Toinen kysymys. Tämä liittyy saataava palveluihin ja palveluiden tarjoajien. Ei pidä päätyä siihen, että tässä jotkut pahimmat rusinat pullasta. Satamapalvelut täytyy varmistaa ja sate, satamien täytyy itse päättää, kuinka palvelut tarjoaa 24 tuntia vuorokaudessa ja kaikkien palveluineen. Olen Esteen kanssa samaa mieltä, että meidän ei pitää mennä takaisin sieltä vaan palkkaa päiväkohtaisesti. Tämä on erittäin epäsosiaalinen, ikävä järjestelmä, mutta työmarkkinoita meillähän on tietokoneita käytössä ja joustavuutta työmarkkinoilla tarvitaan. Ja joskus täytyy tässä suhteessa jatkossakin varmistaa. Kiitos. No. Kysyn maista. Ah, Entschuldigung. Ivo Bellet. Sen sijaan Ivo Bellet. Thanks very much, uh, Chairman. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä mietinnöstä ja minulla on Muutama kommentti. Rosmäki Vannekamp ovat ne esille. That we completely agree with that. Ja mitään yhtenäismallia ajatus. Ja lisäksi tämä satamien hallintamalli. Ja joissain maissa on nimenomaan tällainen hallintamalli, joka on jo hyväksytty komission toimesta, joten ei ole mitään syytä asettaa näitä uhanalaisiksi sillä komissio ei hyväksynyt avoimuuden ja markkinoille pääsyn näiden satamien kohdalta. Julkisten palveluiden velvoite PSO, Wim van de Kamp jo puhui tästä, että tässä ei saa harrastaa kermankaavintaa, vaikka pääsy olisi vain rajallinen, niin on tärkeää, että varmistetaan, että tässä tapahdu tätä kermankaavintaa valtionapujen suhteen. Tämä mainitaan johdantason kappaleissa, mutta olisi hyvä, että tämä olisi myös esillä artikloissa, ja me teemme tämän suuntaisia tarkistuksia. Kaksi lisäasiaa, jotka tuotiin jo esille. Tämä luotipalvelut olisi hyvä pitää pois. Tämä on yleisen yleishyödyllinen palvelu ja me, tämä sama koskee myös ruoppausta. Kiitos. Edustaja Kirkos seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegaa loistavasta työstä. Tämä aluehan on hyvin hankala. Muutaman sanasen, sanasen tässä nyt sanoisin. Kreikan tilanteeseen liittyy omia erityispiirteitänsä. Me olemme kriisissä oleva maa ja meidän satamimme, satamamme ö, ovat kilpailuasemassa ulkopuolisten satamien kanssa, jotka joskus saavat valtion tukea. Me tietysti sataprosenttisesti tuemme avoimuutta, mutta meidän pitää tehdä poikkeuksia pienille satamille. Kohdassa kaksi koska kun on pieni satama, josta kulkee vähän ö, rahtia, niin silloin ei tarvitse asettaa niin paljon vaatimuksia. Tietysti avoimuuden tasosta pitää pitää kiinni. Tietysti täytyy kuulla käyttäjiä, mutta ei tämä pitäisi olla pakollista. Ja minun mielestäni tämä ehdotus kyllä parantaa satamiemme ö, toimintakykyä. Se on riittävän avoin ja tämä tuo myös lisää investointeja. Riquet. Seuraavaksi Dominique Riquet. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Merkittävä ero järjestelmien ja kokojen välillä satamissa on olemassa. Ja lisäksi tässä on, mm, on päästy, päästy jouduttu törmäyskurssille. Komissio ja ovat tehneet jo pidemmän aikaa työtä tämän asian suhteen. Tämä on erittäin hyvin työstetty mietintö. Minä tuen monia näkemyksiä liittyen tähän joustavuuteen, hallinnollisen takan poistamiseen. Ja lisäksi on yhtä mieltä luotsipalveluista ja roppauksesta, mutta on merkittävä ero viranomaisen ja hallintaa harjoittavan viranomaisen välillä. Mm, nämä ovat usein eri tahoja, ne on vaikea yhteensovittaa samoihin tarkistuksiin. Ja olen sitä mieltä, että pitäisi katsoa, kuka toimii ja vastaa sataman hallinnasta. hallinnosta vastaavalle taholle olisi annettava mahdollisuus pyörittää toimintaa ja se on erillään viranomaisesta. Moni satama on yksityinen, niin niillä ei ole minkäännäköisiä viranomaisia. Ja tuossa satamissa me, viranomaisilla on merkittävä rooli. Valvonnasta. Valvonta on kaikissa jäsenvaltioissa täysin erilaista ja meillä tulee olemaan merkittäviä ongelmia luoda yhtenäinen valvontamalli. Olisi hyvä, että olisi omat tavat toimia ja sitten vaihtaisiin tehokkaasti ajatuksia. Se olisi oikea tapa eteenpäin. Ines Ayala Sender. Ines Ayala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen osallistunut näihin eri versioihin ja, ja olen iloinen tästä uudesta yrityksestä. Tämä on varmaankin hedelmä, hedelmällisempi kuin aikaisemmat, vaikkakin alun perin olimme puolsimme pikemminkin siitä, että jos tätä nyt tässä pikkuhiljaa vesitetään, niin ei nyt tähän olisi tarvinnut päätyä, mutta jotkut näistä ehdotuksesta tässä uudessa versiossa ovat kyllä ihan mielenkiintoisia, vaikka ne ovatkin hieman toista. Toivoisin, että kaikki asiat, jotka liittyvät vakiinnuttamiseen tai työmarkkinaosapuolten välisten puheenvuorojen edistämiseen eivät liittyisi pelkästään tähän, vaan olisivat myös muihin sektoreihin kuuluvia. Se on ihan hyvä, että se on tässä, mutta toivoisin, että kaikki muukin tunnustettaisiin. Ja saapa nähdä, missä määrin neuvostossa tämä nyt nähdään. Ja se, että nyt tämä otetaan tässä johdantosan kappaleeseen, en tiedä millä tavalla tässä avoimuutta helpotetaan. Me olemme aina sanoneet, että tässähän on kysymys kilpailu, kilpailusta satamien välillä, mutta on vihdoinkin tunnustettu, että satamat ovat myös yleisöllinen palvelu ja niiden turvallisuusnäkymykset ovat erittäin tärkeitä myös. Mutta satamapalveluista täytyy tehdä ö, avoimempia ja Ajattelen tässä vaikka artiklaa 14 ja 15 turvallisuuden osalta. Parannetaanko tässä nyt avoimuutta vai eikö? En tiedä oikein. Parannammeko tällä tavalla avoimuutta? Ja mielestäni nyt täysin väärällä paikalla on eräs kommentti, jonka esittelijä tuossa teki. Ja se liittyy siihen, että mitä Madrid, Madrid päättää siitä, mitä Barcelona tekee. No ei sitä Madrid päätä, vaan sen tekee parlamentti. Ja sen kyllä varmasti tietää esittelijä. Näin tuomitaan Bundestagissa aivan niin kuin oman maanikin parlamentissa. En usko, että tämä nyt tässä on aiheena, enkä ymmärrä, minkä takia pitäisi sanoa mitään siitä, että Espanjan parlamentti, Espanjan parlamentti päättää satamiensa maksuista. Tässä kaikki minulta. Lucy Anderson. Thank you, Chair. Well, um... Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä on ponnistellut merkittävästi, ainakin pitääkseen valtionapu asian esityslistalla, ja jos hänellä ei sinä toiminut, niin loi vain tietää, missä olisimme. Se, että nämä kohdat liittyen työmarkkinasovelten neuvotteluihin, työntekijän oikeuksiin, niin tämän meidän kannaltamme todella tärkeä Jackin kommenteista. Tiedätte, että yhdistynyt kuningaskunta on erilaisessa asemassa. Tämä koskee niin yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimia kuin satamia, satamia ja ö, työntekijöitä. Ö, tässä viitattiin siihen, että pyritäänkö tässä nyt kirjoittamaan tätä asiaa koska on saatava suuri horisontaalinen asia käsiteltyä. On tärkeää, että satamat täyttävät ne toimet, joita tarvitaan. Hyviä työpaikkoja, kasvua ja integroitu verkosto. Niin minä olen sitä mieltä, että tässä toimitaan väärinpäin. Puhuisin tästä parmasta sääntelystä. Ines tämän mainitsikin jo. Olen puhunut, lukenut tästä paremmasta sääntelystä, ja minä en nyt millään tavoin näe, miten meidän suunnitelmat, komission ja neuvoston tekemät liittyvät tähän, on katsoa tätä toimielinten asetusta, muokattava sitä tai sitten laitettava kokonaan uusi ehdotus. Minun ymmärtymykseni on se, että mikäli jokin suuri muutos tapahtuu, niin silloin on tehtävä kattava vaikutusten arviointiin liittyen taloudellisiin ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin tekijöihin. Miksi ei odotettaisi, kun tämä tehdään. Ja nyt minun lukisin olemassa olevan kappaleen tähän liittyen varsin varsin nopeasti. Toimielimet ovat yhtä mieltä siitä, että lainsäädännön on oltava selkeä ja sallittava osapuolille helposti ymmärtää vaatimukset. On vältettävä turhia kustannuksia ja sen on käytännön käytännönläheinen täytäntöönpantavaksi. Voiko kukaan tässä salissa sanoa, että tämä ehdotus on millään tavoin tämän linjauksen mukainen? Minä olen sitä mieltä, että esittelen toiminut tässä hyvin, mutta en ole erittäin kaukana tosiasioista. Peter Lundgren. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt tehty ehdotus liittyy markkinoille pääsyn ja rahoituksen avoimuuteen. Vaikuttaa sellaiselta, että se on hyvin markkinalähtöinen lähtöistavaltaan. Uskoakseni voimme tu- tukea kyllä avoimuutta koskevia ajatuksia, mutta vielä tärkeämpää on se, että ne, jotka käyttävät satamia, myöskin saavat äänensä kuuluviin. Olisi myöskin tärkeää kuul- kuulla heitä, jotka tarjoavat palveluita niin, että voidaan luoda kunnollisia työpaikkoja ja saada Samoin pitäisi varmistaa riittävä koulutus, varsinkin kun on ihmisistä, jotka käyttävät raskaita koneita. Koulutus on erittäin hieno tapa vähentää työtapaturmia. Danke sehr, insbesondere für die... Kiitoksia varsinkin siitä, että puhutte niin lyhyesti. Lyhyestä virsi kaunis. Nyt sitten komission edustaja Sara Onidi. Thank you, Chair. Uh, good afternoon to, to all of you. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Puhun hyvin lyhykäisesti. En kuvaile teille tätä äärimmäisen kattavaa vaikutusarviointia, joka on tämän tärkeän aloitteen taustalla vaikutusarviointia, koska se oli sitäkin vakavammin tehty, kun ajatellaan, että tämän herkän asian osalta kolmatta kertaa jo ollaan täällä käsittelemässä asiaa. Haluaisin korostaa siitä, mitä täällä eri puheenvuoroissa on tuotu esille. Uskon, että meillä on oikein hyvä Fleckenstein kakkosmietintö luonnos nyt. Avoimuusnäkökulma on tässä tärkeä panos tälle aiheelle ja se on hyvin tarpeellinen osio tätä, jotta voidaan helpottaa tuotantoa ja uuden poikkeus, blokkipoikkeus määräyksen hyväksymistä satamien osalta. Se ei kata pelkästään satamia, vaan sen poikkeusasetuksessa täytyy olla hyvin järkevä. Tässä täytyy tarkastella satamien investointiluokkia. Tämä on tärkeä aspekti tässä. Olemme myös iloisia lisää korostuksesta, joka on suunnattu satamien autonomian suuntaan. Joskushan on hieman sekannusta sataman johtajan viranomaisten välillä, heidän rooliensa välillä. Myös tämä mietinnön sosiaalinen suuntautuminen on tervetullut. Jotkut ajatuksista ovat hyvin mielenkiintoisia. Jotkut niistä, no tietysti me hyvin huolellisesti niitä käsitellään, kun ajatellaan ahtaustyötä, niin me päätimme, että tätä ei oteta mukaan. Ja sitten nämä pakolliset siirtooikeudet, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset suuret erot ja muuttuvat työmarkkinat, jotka tuotiin ainakin kahdessa puheenvuorossa tänään esille, niin me tulemme tarkastelemaan tätä kyllä Satamapalvelujen osalta olemme iloisia myös, että esittelijä mietintöluonnoksessaan yrittää laajentaa tätä asiaa. Jopa otsikko on, heijastelee tätä, eli kun yritetään organisoida erilaisia satamapalveluja. Tässä on tärkeää pitää kiinni valinnanvapausperiaatteesta. Ja rohkaisen teitä kaikkia edelleen tukemaan sellaista tekstiä, jossa tehdään aivan kristallinkirkkaaksi se, että perusperiaatteena on edelleen vapaus. Valtiotukijärjestelmän täytyy myös olla mahdollisimman järkevä. Lisäksi meidän mielestämme tässä täytyy edelleen pitää kiinni siitä, että yhdellä tai toisella tavalla kodifioidaan nämä prosessit satamapalveluiden valinnan osalta. Miksi se on tärkeää? siksi, että tässä pelissä on eri toimijoiden välinen tasavertainen kohtelu. Ja se on tärkeää myös siksi, että sillä voidaan välttää äärimmäisen kalliiksi tulevia valitusprosesseja satamatoimijoiden taholta. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, se auttaa meitä myös paremmin arvioimaan sitä valvontaa, johon joskus ryhtyvät EU-ulkopuoliset investoijat. Ja näistä investointipäätöksistä paras tapa saada on juuri tämä kodifiointi. Nämä toimilupa-asiat, niiden peilaus, siinä meni hieman pitempään ja kenties teillä on vielä nyt mahdollisuus tätä parentaa. Jotkut teistä halusivat luotsitoiminnan ottaa pois tässä. Aikanaan me sanoimme selkeästi, että sehän voi saada myös erityisoikeudet. Ja miksi näin ei toimittaisi luotsitoiminnan osalta, sehän on äärimmäisen tärkeä satamien osalta. Sitten tästä ehdotuksen toimialasta soveltamisalasta. Me suhtaudumme hyvin herkästi näihin kollegojen huomioihin täällä salissa tästä asiasta. Kenties tässä nyt on mahdollisuus jättää pienet satamat ulkopuolelle. Minä suhtaudun hyvinkin myönteisesti niihin argumentteihin, joita täällä on esitetty. Mielestäni asetuksessa on kysymys nimenomaan siitä, että käsitellään eurooppalaisen ulottuvuuden, eurooppalaisessa ulottuvuudessa toimivia satamia. Eli pidetään tässä mukana ne satamat, jotka ovat suuntaviivojen mukaisia. Tämä olisi varmaan se oikea toiminnan taso. Kiitos. Kiitos sitten vielä esittelijä Knut Fleckenstein. Kiitos puheenjohtaja. En nyt halua uudelleen mainita kaikkia mainittuja seikkoja. Uskon, että paljon vielä keskustelua tarvitaan. Sekin kun tarkistuksia käsitellään pari kolme väärinkäsitystä haluaisin kuitenkin hälventää sen pari huomautusta. Ensimmäinen väärinkäsitys riittyy liittyy siihen, mitä Rovaija Sender sanoi. Tietystikin tämä ei tarkoita sitä, että Espanjassa tilanne on erityisen huono, eikä kyse ole niinkään verotuksesta, vaan pikemminkin satamamaksuista. Saksan liittopäivillä ei myöskään määritellä satamamaksuja sen osalta, mitä ha- Hamburgissa täytyy tehdä. En nyt eh, halunnut mainita mitään erityisen huonoa tapausta, oli vain yksi esimerkki. Tiedän, että Iso-Britannian satamat omaa erityisiä ongelmia. Eilisellä keskustelukierroksella jo todettiin, että Iso-Britannia eh, viittasi siihen, että kun uusi säännöstä tulee yksikään satama ei ole enää saarella ikään kuin eristyksissä muista ja tähän liittyy objektiivisia ongelmia ja mielelläni otan nämä huomioon. Esimerkiksi Lontoon kanssa voin ystävällisesti käydä tästä kädenvääntöä. Syy, miksi uskon siihen, että hyvän tuloksen voidaan päästä. Monet ovat esimerkiksi kriittisiä kommentteja sisän osalta, mutta tätä minä halusinkin. Esimerkiksi, miten suhtaudutaan pienempiin satamiin markkinoille pääsy tulee pysymään monenlaisena, koska tätä halutaan. Onko, oliko sitä onnistunut muotoilussani tai ei, niin keskustelun yhteydessä voidaan pyrkiä parempaan sanamuotoon avoimuudesta ja markkinoille pääsystä sitten. Uskon, että nämä, näistä voidaan hyvinkin sopia ei kyse niinkään kustannuksista, vaan pikemminkin avoimuudesta kaikkien kustannusten osalta ja myöskin kriteereistä, joita noudatetaan niin, että mitenkään mielivaltaisesti ei voida suhtautua eri tavalla eri palvelun käyttäjiin. Ja entä sitten rusinoiden poimiminen pullasta? Mikäli sanamuoto ei ole tässä hyvää, niin sanamuoto voidaan kyllä vielä muokata. Lopuksi vielä Hieman vaikeaa olla samaa mieltä, mikä niin te sanotte, että yksi tai toinen asia on helpompi pohjoisen satamille omaksua kuin etelän satamille, koska pohjoisen satamat ovat tehokkaampia toiminnassaan. Mikäli näin on, niin sitten pohjoisesta voitaisiin ottaa esimerkkejä sen suhteen, mitä parannuksia tarvittaisiin, eikä niinkään etelästä, mutta täytyy katsoa nyt, johtaako me todellakin siihen, että etelän satamissa – asioita täytyy muuttaa, jotta asiat parantuvat, vai vaikeuttaako tämä vain satamien työtä? Ei tämäkään voi olla tarkoituksenmukaista, tällä lainsäädäntö. Sitten työmarkkinat muuttuvat, näin täällä todettiin. Ja tietystikin tähän käytyy kiinnittää huomiota, mutta vielä kerran on täysin selvää, että mikäli muotoilemme tämän eri tavalla, silloin työntekijät saattavat tässä joutua epäsuotuisaan tilanteeseen, emmekä tätä halua. Sääntely ei saa millään tavalla muuttaa työntekijöiden etuja huonompaan suuntaan. Meidän täytyy näyttää merkki sen osalta, että hyvät työpaikat ovat aivan yhtä tärkeitä kuin sataman kilpailukyky. Tämä on vähintä, mitä voimme tehdä vedotaksemme niihin, jotka ovat tässä vedonneet toissijaisuusperiaatteeseen tai johonkin muuhun periaatteeseen ja vuoropuhelun tarpeellisuuteen. Juuri näihin tahoihin meidän täytyy pyrkiä vetoamaan. Uskoakseni tämä on sellainen signaali, joka voidaan lähettää ihmisille sen osalta, että työntekijät satamissa ovat sujettuina. Tämä saattaa edesauttaa sitä, että ehdotus on hyväksymään työntekijän suojelu. Se, että päästään sitten yksimielisyyteen, kuinka tähän päästään, kun kilpailupääosasto tekee ehdotuksensa, joka liittyy valtion tukiin, ja mikä se ei mene riittävän pitkälle, Meillä on kaikki valta ja oikeus sitten äänestyksessä kertoa, mikä meidän mielestämme olisi oikein. Mehän sanomme, että haluamme olla valmiina tulevaan. Ja kun äänestys tulee etiin, eteen, niin meidän täytyy ainakin tietää, mihin suuntaan tässä mennään, koska muuten tässä meitä sitten, koko asia ärsyttää jälkikäteen. Täytyy tietää, mihin suuntaan mennään. Mitä neuvostoon tulee, on aivan oikein, että keskusteluissa katsotaan sitä, mikä neuvoston asennutumisessa on hyvä ja mikä pitää vielä muuttaa kompromissin, kun pyritään. En halua nyt ennakolta sanoa, että kaikki mahdolliset asiat täytyy tässä kirjata ylös, joista halutaan kättä vääntää neuvoston kanssa, vaan meidän täytyy kuulla, kuulla toisiamme, keskustella ja päästä tämän kautta siirtyvämpään ratkaisuun, mutta ei ennalta kannata kirjata ylös, mitä, mitä neuvoston asiasta Joskus neuvosto on toiminut nopeammin kuin minä. Yleensä me nopeampia kuin neuvosto reagoimaan. Mutta nähtäväksi nyt jää, miten asia muotoutuu. Kaikilla on aikansa, mutta mielellään yhteistyössä tätä asiaa viedään eteenpäin. Knut Fleckenstein on... Kiitos Knut Fleckensteinille ja muille, jotka osallistuivat keskustelun tarkistusten jättöaika. Aitaan nyt sitä yritetään pidentää 29. kesäkuuta kello 12, eli että ja, tarkistusten jättöaika on pidetty viikolla. Tätä täällä pyydettiin. Sitten seuraava esitystän kohta järjestetään suljetun ovin. Kyse on kolmikantaan neuvotteluista, joten komissiokin saa nyt marssia tuosta ovesta ulos.